mesdames, messieurs, je vous... Hyvät naiset ja herrat, olkaa hyvä ja istuutukaa paikoillenne. Ja toivotan sydämellisesti tervetulleeksi kansallisten parlamenttien jäsenet. Tervetuloa myös Euroopan parlamentin jäsenille entinen äh, kollegamme Ivailo Kalfin äh, on äh, mukana. Hän on ollut Euroopan parlamentissa tärkeässä tehtävässä korkean tason työryhmässä, jossa Mario Monti oli puheenjohtajana. Toivotan tervetulleeksi myös komission jäsenen Günther Ottingen, Ottingerin, joka on vastuussa budjetista ja henkilöstöhallinnosta komissiossa. Kiitoksia, että pääsitte osallistumaan tähän kokoukseen, jossa keskitymme äh, siihen, miten noudattelemme korkean tason työryhmän, omia varoja käsittelevän korkean tason työryhmän suosituksia. Hyvin äskettäin äh, Euroopan parlamentti kuuli esityksen äh, budjettivaliokunnassa 12 tammikuuta tästä suosituksista. Ja nyt meillä on mahdollisuus sitten keskustella tästä asiasta kollegojemme kanssa, jotka tulevat eri maista sekä Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Tässä kertomuksessa Varmasti muistatte meidän kokouksestamme, jossa käsiteltiin juuri rahoitusta, Euroopan unionin budjettia. Äh, se pidettiin 7.8.9.2016. Nyt tätä kokousta ajatellen aivan lyhyesti muistuttaisin teitä tietyistä suuntaviivoista. Ensinnäkin kuulemme asiantuntijoita, komissaaria Alaela Massuuria seuraavaksi. Hän on ollut myös mukana korkean tason työryhmässä. Hän tulee tänne kello 10. Sen jälkeen Ivailo Kalfin ja sen jälkeen kaksi asiantuntijaa yliopistomaailmasta, Konstans Aldolf ja Danuse Nerudova tulevat asiantuntijoiksi. Mä äh, haluaisin, että kun pyydätte puheenvuoroa, ilmoitatte nimenne, kerrotte mistä parlamentista tulette ja teillä on käytössänne kolme minuuttia puheen aikaa kysymyksiinne. Saattaa olla, että pyydetään kahteen minuuttiin tiivistämään, mutta kolme minuuttia, jos toimimme hyvin, kuulemme kaksi puheenvuoroa kansallisilta parlamenteilta ja sen jälkeen Euroopan parlamentin jäsenen vuoro. Tällä tavoin käymme keskustelua tänään aamupäivällä ja jos nyt sopii, annan siis puheenvuoron aivan ensiksi komission jäsenelle Günther Oettingerille. Hänellä on käytössään 15 minuuttia omaan alustuksensa. Olkaa hyvä, herra komission jäsen. Verehrter Herr Vorsitzender. Hyvä puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin edustajat ja kansallisten parlamenttien edustajat, hyvät naiset ja herrat, kiitos mahdollisuudesta nyt tänään täällä, kun koolla ovat Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien edustajat keskustella hieman aiheesta eh, omat varat ja siitä, mitkä ovat eh, tulevat tulonlähteet Euroopan unionissa. Taustalla on Mario Montin ryhmän raportti. Siinähän mukana oli yhdeksän korkea-arvoista asiantuntijaa, kolme parlamentista, kolme eh, komissiosta ja kolme neuvostosta. Ja vuoden vaihteessa tämä raportti kyseiseltä ryhmältä saatiin. Kiitokset myöskin edustajille Surja Kalfiin teidän panoksestanne Teillä on vuosien ajalta kokemusta Euroopan parlamentista ja myöskin kansallisista parlamenteista näissä kysymyksissä. Ja todellakin eh, olette täällä tänään myös paikalla. Kertomus pohjautuu tehtävän anton, joka liittyi viimeisimpään eh, monivuotisen rahoituskehikseen. Vuonna 2013 komission ehdotuksesta Lewandowski oli tuolloin eh, vastuussa näistä kysymyksistä mietittiin, miten saataisiin aikaan sellainen toimiva talousarvio, se sitten viime hetkellä hyväksyttiin. Ja kyseisessä esityksessä ja Euroopan komissio, parlamentti ja neuvosto tuolloin päättivät sen, että perustetaan tällainen korkean tason ryhmä ja sen johdossa toimii pääministeri Monti. Ja tämä raportti todellakin hyväksyttiin yksimielisesti. Kaikki kymmenen jäsentä tämän hyväksyivät ja hyväksytty eh, raportin pohjalta on mahdollista sitten eh, lähemmin tarkastella asiaa ja toivottavasti saada aikaan myöskin päätelmät. Itse katsoisin, että eh, tulokset tulee huomioida seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä aikataulullisesti. Omien ehdotusteni pohjalta komissio vielä tänä vuonna lähtee tarkastelemaan niitä ehdotuksia, jotka on tarkoitus ottaa esiin seuraavan MFFn yhteydessä. Ja todellakin ennen tämän vuoden loppua loppua eh, seuraava tuleva rahoituskehys, joka siis käynnistyy vuodesta 2020 alkaen, on tarkoitus eh, esitellä Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Neuvottelut eivät tule olemaan helpot, sillä poliittisesti elämme epävakaita aikoja emmekä välttämättä vielä tiedä, minkä tyyppiset painopisteet tulevat meitä askarruttamaan tulevaisuudessa. Ovatko polttavia kysymyksiä vielä nuorisotyöttömyys, pakolaiskysymykset ja nyt, muut nyt aktuaalit kysymykset? Entäpä sitten innovaatiot, infrastruktuurikysymykset? Onko niihin erityisesti panostettava, jos halutaan tehdä EU-sta kilpailukykyinen? Kuitenkin eh, tulemme oman eh, vastuualueemme hoitamaan vielä ennen vuoden loppua. Ja tietysti sitten Brexit-kysymykset ja sen vaikutukset talousarviopolitiikkaan EU-ssa tulevat myöskin tähän kuvan mukaan. Ja neuvotteluihinhan Brexit-neuvotteluihin ei vielä ole menty. Komissio pitää tärkeänä sitä, että Monti kertomus sisältää monenlaisia ehdotuksia siitä, miten omat varat järjestelyä voidaan uudistaa, kuitenkin siten, että perussopimuksia ei tarvitse muuttaa. Ehdotukset siis pohjautuvat olemassa olevaan eh, peruslainsäädäntöön. Ja on myöskin erittäin tärkeää, että tästä kaikesta ei seuraa se, että kaikki eh, eh, vastuu sälytetään EUn harteille, eh, perusperiaate on se, että EU investoi ja voi kuluttaa juuri sen verran varoja kuin mitkä ovat sen vuotuiset tulot, eli tulot ja menot tulevat säilyvän tasapainossa jatkossakin ja todellakin Euroopan unioni on se taho, joka jatkossakin tulee toimimaan ilman velkaa. Tärkeää on myöskin se, että montikertomus ei välttämättä johda siihen, että eh, tuloja lisätään, eli mistään eh, on top. Eh, lisäyksestä ei ole kyse vaan siitä, että mietitään näitä kerroksia uudelleen, järjestetään asiat ja omat varat järjestely uudenlaiselle mallille, mutta tarkoitus on kuitenkin määrällisesti pitkälti lähteä liikkeelle nykytasosta. On tarkasteltava esimerkiksi sitä, onko prosenttiosuus BKT yksi tai enemmän tai vähemmän. Tämä on asia, josta päätetään erikseen sitten. Monti kertomus ainoastaan tarkastelee muita kysymyksiä, ei määrällisiä kysymyksiä. Se tarkastelee, mitkä ovat ne välineet, joita tarvitaan. Jos uudenlaisessa järjestelyssä halutaan taata riittävät omat varat. Ja kertomuksessa on yksi tärkeä ehdotus mukana, josta lähdetään liikkeelle tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Ja kun lähdetään liikkeelle siitä, että eh, eh, brittiystävämme eh, irtoavat EU-sta, niin vaikkakin eh, ja edelleenkin on, niin näitä eh, hyvitysmenettelyjä ei nykymäärässä käytetä. Eli jäsenmaiden eh, rahoitusosuudet, niistä tulee vielä tar- niitä tulee tarkastella, mutta tärkeää on se, että jos joku haluaa näitä hyvityksiä jatkaa tai haluaa säilyttää jonkinlaiset pienetkin hyvitykset, näille tulee esittää selkeät konkreettiset perustelut ennen kuin niiden jatko mahdollistuu. Ja tuloissa on lähdettävä liikkeelle niistä perusperiaatteista, jotka sitovat yhtäläisesti kaikkia. Ja kaikki korjausmekanismit on tarkoitus poistaa, niin sanotaan tässä Montin raportissa. Jos tarkastellaan rahoituskehystä viime vuosina, alun perin lähdettiin liikkeelle pitkälti eh, tulleista, kun EUn rahoitusta tarkasteltiin. Sitten kuvaan tulivat mukaan erilaiset kauppasopimukset, esimerkiksi SETA ja Uuden-Seelannin Australian kanssa solmittu sopimukset ja toisaalta sitten eh, kaikki eh, uudet jäsenmaat, jotka ovat EU-hun liittyneet, eivät enää ole siis näin ollen jatkossa kauppakumppaneita, vaan mukana sisämarkkinoita. Ja näin ollen eh, nämä tullin mahdollistamat omat varat määrällisesti vähenivät, eikä voida enää pitää tullia näin ollen riittävänä tulolähteenä omista varoista puhuttaessa. Ja sitten esimerkiksi rangaistusmenettelyihin liittyvät tulot, rikkomukset, e, esimerkiksi kilpailulainsäädäntöä vastaan sanktiot, Microsoftin kohdistuvat, kohdistuneet menettelyt, näitä ei voida pitää vakana tulolähteenä myöskään. Tietysti voidaan katsoa eurovaikutusta myöskin, mutta tätäkään ei voi pitää pitkällä aikavälillä tarkasteltuna eh, vakaana eh, tulolähteenä. Ja sitten ALV-veromenettelyt ovat niin monimutkainen menettelyjärjestelmä, että kukaan ei oikein enää ymmärrä, eh, mistä maksetuista euroista milloinkin on kyse, ja sen vuoksi eh, tätäkään ei voi pitää hyvänä uudistuksen pohjana. Ja vielä yksi lisähuomio, jos sallitte. Valitettavasti kun asiasta keskustelua käydään esimerkiksi lehdistössä ja puhutaan EU-budjetista, niin pääkysymys aina kuuluu, onko maa nettomaksaja vai nettosaaja. Ja tämä sitten johtaa Eurooppa-vastaisiin reaktioihin. EUn talousarviohan muodostaa sisämarkkinoiden toimivuudelle tarvittavan pohjan ja se nettomaksajamaa, jonka itse hyvin tunnen, on ehkä nettomaksaja kyllä, mutta kun kokonaistaloutta tarkastellaan, hyötyy myöskin äärettömän paljon näistä järjestelyistä kun kotimaani Saksa maksaa eh, euron eh, EU eh, omin varojaan sitten, kun näitä varoja hyödynnetään esimerkiksi investointiohjelmissa, niin saksalainen yritysmaailma, insinööriosaaminen saa ilman muuta 74 senttiä takaisin jokaisesta maksetusta eurosta. Eli nettomaksaja saattaa loppujen lopuksi hyvinkin olla nettosaaja, kun kokonaisarvioita sitten lähdetään laskemaan. Ja uudet omat varat e, järjestelyt saattavat vaikuttaa vielä myönteisesti tähän kehitykseen. Ja pidämme hyvänä sitä, että e, tässä korkean tason ryhmässä on myöskin menopuolta tarkasteltu, ei pelkästään omia varoja ja tulopuolta. Ja nimenomaan lisäarvo on tässä lähtökohta. Saadaanko lisäarvoa siitä, jos asiat hoidetaan ja rahoitetaan EU-varoin? Saadaanko lisäarvoa myös kansallista talouspolitiikkaa tarkastellen silloin, jos omiin varoihin otetaan mukaan uusia välineitä, kun yhteisrahoitetusta EU-talousarviosta puhutaan? Eli saadaanko lisäarvoa silloin, jos otetaan käyttöön uudenlaiset eh, tulojärjestelyt e- EU-varoista puhuttaessa. Ja sitten kun tarkastellaan kuluja ja menoja, esimerkiksi nämä eurooppalaiset maahanmuuttopoliittiset kysymykset, pakolaisongelman ratkaisu eurooppalaisittain, rajavalvontajärjestelyjen hoitaminen, ja sitten erillisenä eh, se, miten eurooppalaista tutkimuspolitiikkaa voidaan kehittää. Tämä kun menoista puhutaan, mutta sitten kun tulopuolesta puhutaan, kannattaa muistaa se, mitä Lamassyrin esityksessä on todettu, eli synergiaefektit on huomioitava yhdessä eh, kansallisten talouspoliittisten ja talousarvopoliittisten päätösten myöt kanssa. Monti-raportti mainitsee myös uusia välineitä, omien varojen järjestelyn uudistuksesta puhuttaessa. Ja nämä kaikki ilman muuta määritellään tärkeiksi tavoitteiksi ja mainitsen näistä kaksi tärkeää. Ensinnäkin ympäristöpolitiikka, ilmastopolitiikka, energiatehokkuuspolitiikka ja Euroopan energiaunioni. Jos esimerkiksi olisi mahdollista eurooppalainen ilmaston suojeluun liittyvä kysymys yhdistää energiapoliittisiin ponnistuksiin siten, että osa ETS e, e, järjestelystä ja osa CO2 e, pohjaisista tuloista voitaisiin yhdistää EU-talousarvioon, niin tällöin yhdistyisivät nämä kaksi tärkeää osa-aluetta. Ja sitten FTT-kysymykset Finanssisektori, pankkisektori, eh, hän ovat yleensä eh, keskeisessä silloin, kun näistä puhutaan. Mutta jos kun pyrimme välttämään kriisit finanssialalla, jos tämä ja nämä menettelyt voitaisiin yhdistää, yhdistää eh, EU-rahoitukseen ja talousarvion, voitaisiin sanoa, että on hyvin saatu yhdistettyä kaksi tärkeää asiaa. Ja tähän asiaan vielä varmasti palaamme ja komissio ja minä itse pidämme tärkeänä sitä, että eh, vuoden 2020 jälkeinen MFF saadaan sellaiseksi, että ehdotukset ovat riittävän konkreettisia, mutta kuitenkin huomioivat mahdollisimman hyvin Montin raportissa esiin tuodut ehdotukset. Ja olen valmis ilman muutaman edustamani eh, pääosaston eh, myötä tulemaan myös paikan päälle eri jäsenmaiden pääkaupunkeihin siinä vaiheessa, kun valtiovarainministeriössä mahdollisesti ilmenee tarvetta keskusteluun näistä asioista. Kiitos. Voilà des no niin, nyt saimme aplodejakin eh, hyvin lupaavia komission jäsenelle. Tämä budjettimme on ollut hyvin tiukka ja jäykkä ja se, siinä on ollut seitsemän vuotta nyt monivuotinen rahoituskehys ja se heijastelee myös hiukan sitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja sitten kun tapahtuu kriisi, ollaan hyvin vaikeassa tilanteessa, jotta voidaan se kohdata. Nämä omat varat, niin kuin äh, tässä sanottiin, äh, äh, aina kun tullimaksut katoavat, ne tarjoavat enää 10 prosenttia rahoituksesta, joten jäsenvaltioilta tulee 90 prosenttia ja sitten tämä maksualennus, joten 80 prosenttia rahoituksesta tulee eh, jäsenvaltioista, eh, kohesiopolitiikasta, maatalouspolitiikka mukaan lukien. Eh, tässä voidaan miettiä teoriaa, jossa, jonka mukaan jokainen saa panoksensa verran takaisin katsoa, että käykö näin. Tämä ei kuitenkaan noudattele juurikaan eurooppalaista solidaarisuuden henkeä joten tähän asiaan pyrimme pureutumaan. Ja Montin raportti on sellainen asiakirja, joka auttaa meitä itse kutakin eh, saamaan aikaan eh, nyt eh, edistystä Euroopassa. Kalfin osallistui tähän työryhmään, korkean tason työryhmään. Hän voisi seuraavaksi kertoa meille omista näkemyksistänsä siitä, millä tavoin voi, voisi Euroopan unioni saada budjetin, joka osoittaa sen, että se pystyy johonkin, eikä se ole pelkästään toimettomana kriisin tullen. Euh, Kiitoksia. Euh, Kiitos äh, puheenjohtaja, komission jäsen. Haluaisin ensin kiittää. On erittäin hyödyllistä, että me käymme nimenomaan tästä aiheesta keskustelun tällä viikolla. Kun me puhumme kansallisesta tai eurooppalaisesta budjetista, niin parlamenttien edustajat ovat ne, jotka päättävät siitä, millä tavalla julkista rahaa kerätään ja miten se sitten jaetaan ja mille politiikalle, mikä on tämän jaon tehokkuus, mitä lopputuloksia kansalaiset sillä saavat. Joten keskustelut eh, mistä tahansa muutoksista julkisessa rahoituksessa ovat, eh, tai niiden pitäisi eittämättä olla osa keskustelua eh, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenten kesken. Tämän sanottuani haluaisin kertoa, että se mitä me ehdotamme tässä mietinnössä – ei ole mikään kädenvääntö toimielinten kesken tai vallan vaihto yhdeltä toimielimeltä toiselle, oli sitten kyse Euroopan tasosta tai kansallisesta tasosta. Se, mitä me ehdotamme, on prosessin rationalisoimista ilman, että äh, lähipäätösperiaate äh, sitä katoaa. Eli kansallisilla parlamenteilla äh, on aina mahdollisuus äh, päättää siitä, millä tavalla eurooppalaista rahaa käytetään. Eli tämä ehdotus äh, rationalisoi julkisen varojen keruun ja jaon ilman, että heikennetään kansallisten parlamenttien mahdollisuutta äh, sanoa sanansa. Tähän kuuluu myös äh, konsensusvaihtoehto eli veto-oikeus Euroopan budjettiin. Haluaisin kiittää komission jäsen hänen esityksestään nyt ja siitä, että hän on heti äh, alusta alkaen ollut tai valmis äh, harkitsemaan Euroopan parlamentin näkemyksiä tässä korkean tason työryhmässä. Kuten hän mainitsi, 2017 on se vuosi, jolloin meidän pitää päättää Euroopan unionin budjetista vuoden 2020 jälkeen. Pelkään, että tämä ei ole ainoa muutos unionissa, ottaen huomioon kaikki prosessit, joita nyt juuri tapahtuu unionissa ja sen ulkopuolella. Mutta olivat muutokset mitä tahansa, niin budjetti on yksi niistä asioista, josta on keskusteltava. Me, nyt on se aika, jolla meidän täytyy miettiä, millä tavalla me haluamme parantaa budjettia, millä tavalla haluamme tehdä, tehdä tästä koko julkisen talouden äh, keskustelusta koko Euroopan asian. Kysymys on veronmaksajista, eli aloitetaan e, kansallista budjetista, sitten Euroopan budjetista ja vakautusmekanismista. Ja täytyy huomioida tässä kaikki tuet, vakuudet, kaikki koskevat veron maksajia, eli meidän täytyy miettiä koko tätä varojen keruuta ja jakoa kokonaisuutena. Miksi tarvitsemme uudistusta budjettiin? No haluaisin kertoa teille. että tämä on aika harvinainen tilanne. Meitä oli kolmesta toimielimestä edustajia neuvostosta, parlamentista ja komissiosta. Ja päädyimme mietintöön, joka on lähes täysin konsensuspohjalta tehty sen vuoksi, että kaikki nämä ehdotukset, joita me esitimme, ovat tarvittavia. Eli argumentteja oli hyvin vähän sen puolesta, että pidettäisiin kiinni nykyjärjestelmästä tulevaisuudessa. Miksi? Nykyinen järjestelmä ei ole tarpeeksi avoin eikä ymmärrettävä. Kukaan Euroopassa ei kykene selittämään kansalaisille, miksi jotkut maat joutuvat maksamaan niin paljon enemmän ö, jäsenmaksuja. On kaikenlaisia poikkeuksia, joululahjoja, yms, yms, yms kun neuvotellaan budjetista. Eli tämä on hyvin äh, hämärä äh, prosessi, varsinkin neuvostossa. Eikä ole minkäännäköistä äh, selitystä sille, miksi joku maa maksaa tietyn summan ja joku ei. Ja sitten on mahdotonta myös kertoa veronmaksajille, miksi he maksavat ja mitä he sillä saavat. Toisekseen Euroopan budjetti ei kykene seuraamaan mukana, kun katsotaan, miten dynaamista työ nykyään on. Budjettihan määritellään seitsemäksi vuodeksi. Ja sen lisäksi ovat nämä kansalliset äh, summat, jotka palaavat äh, jäsenvaltioihin. Tällä viikolla valtioiden päämiehet keskustelevat muun muassa maahanmuuttoasioista joka on yksi hyvin tärkeä asia. Millä tavalla Euroopan unioni reagoi yhdessä maahanmuuttohaasteeseen, se riippuu myös äh, budjettikapasiteetista. Minusta tämä on hyvä esimerkki, mutta ei ole yhtäkään äh, yksittäistä maata, joka pystyisi hoitamaan tämän maahanmuuttokysymyksen ilman muiden apua ja tukea. Eli tässä Euroopan unionilla on selkeästi lisäarvo. Euroopan unioni voi parantaa ja tehostaa varojen käyttöä, jotka liittyvät maahanmuuttopolitiikkaan. Ja unioni voisi myös tai siis unioni saa aikaan parempia tuloksia kuin yksittäiset jäsenvaltiot. Mutta samanaikaisesti tämä ei ole ollut mikään asia silloin, kun budjetti hyväksyttiin 2012. Joustavuutta on rajallisesti ja sitä on käytetty tänä vuonna ja mahdollisesti tulevina vuosina, mutta eivät kansalaiset tiedä tätä. Eli ei tämä ole sellainen budjetti, jolla kykenemme vastaamaan haasteisiin ja kansalaisten huolenaiheisiin. Mietinnössä olemme keskittyneet tulopuoleen, koska tämä on se mandaatti, jonka me saimme toimielimiltä. Ensimmäistä kertaa neuvosto päätti antaa oikeuden keskustella näistä asioista, varsinkin parlamentissa. Tähän mennessä on asia ollut niin, että Euroopan parlamentilla ei ole ollut äh, äh, mitään sanottavaa tähän. Yleensä jäsenvaltiot päättävät ja hallitukset. On hyvin vähän äh, valtioita, jossa käytäisiin selkeä keskustelu valtion omasta jäsenmaksusta ennen monivuotista rahoituskehystä ja sen päättämistä. Ensinnäkin täytyy miettiä kaikkia näitä poikkeuksia, palautuksia ja muuta, jota on hyvin vaikea selittää. Sen lisäksi meidän täytyy puhua myös tulopuolesta budjetissa ilman, että siirrämme tätä finanssitaakkaa kansalaisten niskalle. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun me ehdotamme mitä tahansa uudistuksia. Sen lisäksi kansallisilla parlamenteilla on täysi oikeus tehdä päätös. Me emme ehdota mitään uusia veroja, me emme ehdota yhtään mitään, mitä tehtäisiin kansallisten parlamenttien selän takana. Kaikki, mitä me ehdotamme, on yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kesken. Me yhdessä mietimme sitä, millä tavalla voimme tehdä budjetista paremmin. Meillä on muutamia ehdotuksia äh, vaihtoehtoisiksi tuloiksi. Eli äh, omat varat äh, olisivat ehkä noin 50 prosenttia budjetista. Oettinger tässä sanoi, että se on tällä hetkellä alle 20 prosenttia. Ja sen lisäksi me puhumme aloista, jossa unionilla on lisäarvo. Eli ei ole kysymys siitä, että verotetaan vain rahojen keräämiseksi. Ei, vaan nämä ovat varoja, jota käytetään hyväksi. Ja kun puhutaan yhteisestä verokannasta, se liittyy hyvin paljon myös veronkiertoon. Kun puhutaan ympäristömaksuista, ei vain eurooppalaisille yrityksille, vaan myös kolmansien valtioiden yritykselle, jotka eivät huolehdi ympäristönäkökulmista ja sitä kautta heidän tuotteensa ovat ehkä kilpailukykyisempiä. Nämä ovat lähteitä, joita me keräämme, koska jos ei olisi unionia, niin näitä tuloja ei olisi. Ja sitten lopuksi kaksi lausetta vielä siitä, miten me näemme koko tämän prosessin tulevaisuudessa. Kuten jo mainitsin, ei ole mahdollista saada tuloksia, mikäli kansalliset parlamentit eivät ole mukana tässä työssä. Eli vuoropuhelu ei vain kerran tai kaksi vuodessa, vaan meillä pitäisi olla jonkinlainen työryhmä, keskusteluverkosto, task force, mikä tahansa, niin että kansalliset parlamentit eh, ovat mukana ja koska ne ovat hyvin tärkeitä. Ja tästä pitää myös puhua kansallisella tasolla ja alueellisella tasolla, koska alueet ovat edustettuina myös hyvin vahvasti rahoituksessa. Toisekseen tämä täytyy asettaa kaikkiin muutoksiin, joita unionissa tapahtuu, esimerkiksi Brexit kaikki tietävät, että tämä tulee muuttamaan, ei nyt vain sen vuoksi, että yksi jäsenvaltio jättää unionin, vaan sen vuoksi, että meidän täytyy varmistaa, että kansalaiset ymmärtävät, että mikä Euroopan unionin arvo on, ei mikään netto tulo, kuinka paljon annetaan ja kuinka paljon saadaan. Sitä on mahdotonta nyt lähteä käsittelemään tilintarkastustermein vaan se, mikä on Euroopan unionin arvo ja lisäarvo ja millä tavalla jäsenvaltiot osallistuvat. Minusta tämä on asia, jota meidän täytyy yhdessä arvioida. Kiitos. Niin. Je remercie. Paljon kiitoksia kollegamme, kollegallemme Ivaro Kalfinille tästä tiivistelmästä, jonka hän esitti meille. analyysia suositukset tästä korkean tason työryhmän äh, kertomuksesta. Siinä puheenjohtajana Mario Monti. Äh, tässä on kolmen äh, toimielinen elimen välinen konsensus, neuvosto, parlamentti ja komissio. Eli tämä on hyvin lupaavaa. <clears throat> Budjettivaliokunnassa me olemme sitä mieltä, että meidän tehtävämme on esittää budjetti, joka on ymmärrettävä myös kansalaisille Euroopassa jotta Eurooppa puhuu, e, puhuisi eurooppalaisille. Ja niinpä me olemme päässeet tähän kuvioon. E, korkean tason työryhmä on esittänyt sen myös omassa kertomuksessaan. Silloin kun tapahtuu kriisi, e, jos meillä ei ole rahkeita kohdata sitä, meillä on tällaisia satelliitteja, budjettisatelliitteja, Afrikka, Syyria, budjettikapasiteetti Turkkia ajatellen, erilaisia rahoitusvälineitä, mutta tämä, tätä ei kyllä pysty lukemaan kansallisten parlamenttien kollegat, minkälaisia mahdollisuuksia teillä on kontrolloida näitä erilaisia elimiä. Ja nyt kun lähdetään keskustelemaan parlamenttien kesken, Alain Lama Suur nyt ei taida olla vielä tullut paikalle. Ai, mutta nyt hän kyllä tuleekin tervehdys Alain suurille, äh, Hän äh, siis tulee paikalle nyt ja hän on osallistunut tähän korkean tason työryhmän työskentelyyn. Me äh, saimme kuulla jo komission jäsen Ottingeria, joka haluaa saada tämän budjetin liikkeelle ajatellen korkean tason työryhmän suosituksia. Ivailo Kalfin puhui myös analyysistä näistä ehdotuksista ajatellen eurooppalaista lisäarvoa ja sitä, että halutaan kehittää omia varoja 10 prosenttia tällä hetkellä, 15 miljardia 158 miljardista 2017, eli 50 prosentista mentäisiin 50 prosenttiin, se on aikamoinen haaste. Ja yhä vähemmän sitten jatkossa puhutaan tästä oikeudenmukaisesta palautusperiaatteesta. Vasti näin. Mm. Herra Alain Lamassur, olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, pyydän anteeksi, että en päässyt heti alusta lähtien tänne paikalle seuraamaan työskentelyä. Minulla oli hiukan liikenneongelmia. Ja äh, minä olen tyytyväinen siitä, että on mahdollisuus keskustella teidän kanssanne äh, tästä finanssipoliittisesta suverensuudesta kansallisten parlamenttien jäsenten kanssa – Mukana on tietenkin budjettivaliokunta ja Euroopan parlamentin jäsenet ja komission jäsen Oettinger. Tämä on muusta aukko eurooppalaisessa keskustelussa. Lähestulkoon mikään maa tai mikään poliittinen puolue tai puolueryhmä ei uskalla ottaa esiin yhteisen budjettiongelmaa ja sen rahoituskysymystä sen lisäksi, mitä Ivailo Kalfin sanoi, äh, olen pahoillani, jos toistan niitä äh, seikkoja, joita hän jo otti esiin. Haluaisin painottaa tässä kolmea asiaa. Ensinnäkin äh, korkean, korkean tason työryhmän suositukset, niissä noudatetaan täysin perustamissopimuksia, sopimusten henkeä ja kirjainta myös. Siinä tavoitteena on palata Eurooppa-perustamissopimusten eh, lähteille eh, jo 60 eh, vuotta meillä on ollut voimassa. Me vietimme jo 60-vuotisjuhliakin, eli kulut, jotka liittyvät EU-hun, ne rahoitetaan omista varoista, eli finanssipoliittiset lähteet, jotka tulevat tulimaksuista, tai sitten Eurooppa-budjetista. Eh, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Euroopalla olisi mahdollisuutta kerätä veroja ja siinä on suvereenisuus ainut mahdollisuus päättää tästä kansallisilla eh, kansallisella tasolla. Euroopalla on kuitenkin liikkumavaraa ajatellen omien varojen eh, tasoa niin kuin monissa jäsenvaltioissa ja myös paikallistasolla. Niillä on ähm, myös äh, mahdollisuutensa, koska meidän täytyy katsoa Euroopan unionia myös äh, paikallistason ähm, yhteisöjen äh, kokoonpanona. Ja sitten toiseksi ehkäpä kaikista hämmentävintä tässä kertomuksessa – on taulukko, jonka Euroopan parlamentin budjettivaliokunta on laatinut. Siinä esitetään nämä satelliitit ja pienet eurooppalaiset budjetit, jotka moninkertaistuvat kansallisten budjettien ja yhteisön budjetin rinnalla, koska yhteisön budjetti on, se on ollut jo sidottuna. Siinä on tietty katto, de facto katto, yksi prosentti BKTstä. Ja e, eivät pelkästään nämä perustamissopimukset, vaan myös päätökset, hallitusten ja parlamentin päätökset ovat lisänneet uusia e, toimivaltuuksia EUlle. Ei ole kuitenkaan varoja Euroopan unionin budjetissa, joten niitä pitää löytyä muualta. Niinpä luodaan erilaisia eri nimisiä pieniä budjetteja, joilla rahoitetaan uusia toimintoja ja tällä tavoin viedään kansallisista budjeteista ajatellen, mikä on suhde mm, BKT. Ja nyt me parlamentin jäseninä olemme sitä mieltä, että todellinen poliittinen keskustelu ja todelliset päätökset äh, näiden äh, budjettien ja eri rahastojen käytöstä äh, eivät enää ole Euroopan parlamentin hanskassa, koska lähtökohtaisestikaan nämä eivät ole Euroopan parlamentin rahoittamia mutta aika paljolti myöskään kansalliset parlamentit eivät pääse valvomaan näitä budjetteja. On aivan selvää, että nyt nämä kansalliset parlamentit he voivat kyllä selittää, että tällainen päätös tehtiin Eurooppa-neuvostossa ja siinä esimerkiksi COP 21 päätti jotakin, tai sitten kun mietitään BKT, meidän panoksemme on tähän tietyn suuruinen, ja me olemme, meillä on oikeastaan pakko äänestää tämän puolesta. Ja tällä tavoin meillä on ikään kuin haamurahoitusta, jossa ei ole mitään demokraattista valvontaa taustalla. Tämä on kuitenkin muualla ehdoton edellytys. Tämän lisäksi aihe, jonka parissa ei ole tehty vielä töitä, ei komissiossa, ei Euroopan parlamentissa, eikä myöskään jäsenvaltioiden piirissä. Ehkä tässä voitte olla eri mieltä. Ja tämä kysymys, sanoisin sitä, budjetin läheisyysperiaatteen soveltamiseksi. Me tietenkin haluamme noudattaa läheisyysperiaatetta ja Lissabonin sopimus antaa mahdollisuuden parlamenteille katsoa, että sitä noudatetaan. Ja me voimme tässä eri, esittää keltaisia oransseja kortteja ja tietyt Euroopan parlamentin jäsenet ovat tästä puhuneet äskettäin. Mutta sitten kun päätämme yhteisön puitteissa usein yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa saamme suostumuksen epäsuorasti hallituksilta. Päätämme, että annetaan Euroopan unionille yhä enemmän toimivaltuuksia jaetun toimivaltuuden alalla. Ja tämä saattaa olla esimerkiksi eurooppalaisen viraston perustaminen tai tietty hallinnollinen yksikkö EU-ssa, esimerkiksi ulkosuhdehallinto. Ja kukaan ei ole tässä yhteydessä huolissaan siitä, että Euroopan unionille annetaan henkilöstö- ja rahoitusresursseja, jotka vastaisivat näitä lisätehtäviä. Ja olemme tilanteessa, jossa emme pääse eteenpäin. Ja tällä tavoin periaatepäätös tehdään hyvin näyttävästi Euroopan neuvostossa, mutta sitten sitä sovelletaan myöhään ja liian vähän, koska meidän resurssimme eivät riitä. Ja siinä tapauksessa olemme tilanteessa, jossa jos annetaan lisävaroja Euroopan tasolle, olipa kyse sitten komissiosta tai virastoista tai muista tahoista, tässä lisätään yksi hallinnollinen taso Euroopan unionin menoihin ja tällä tavoin kyse on Euroopan veronmaksajien kuluista, eli veronmaksajat maksavat että meillä on paikallistasolla, aluetasolla tai Eurooppa-tasolla jokin äh, lisävelvoite. Ja tätä ei voida hyväksyä. Nyt on tullut aika äh, miettiä äh, läheisyysperiaatetta budjettinäkökulmasta ja miettiä sitä, että Eurooppa rakentuu ja rakentaa itselleen jatkuvasti lisäkuluja ja jos nyt kulutetaan yksi euro lisää Brysselissä, äh, se ei välttämättä äh, tule Euroopan unionin mm, äh, kuluihin vaan tällä tavoin voidaan säästää ainakin yksi euro kansallisella tasolla tai säästää yli yksi euro kansallisella tasolla. Tässä ajatellen läheisyysperiaatetta ja tämä tapahtuu usealla alalla ja tällä tavoin Eurooppa-tasolla voidaan olla tehokkaampia, voidaan samalla tehokkuudella vähentää kustannuksia ja Tällä tavoin voidaan lisätä tehokkuutta pienemmällä kustannuksella. Nyt tällä hetkellä tämä ei ole vielä unionin toimivaltuuksissa, mutta nyt on selvää, että puolustuksen alalla meillä on mahdollisuus, jos poliittista tahtoa löytyy, meillä on mahdollisuus parantaa unionin turvallisuutta hyvin pienillä kustannuksilla. Tällä hetkellä meillä on Eh, enemmän sotilaita kuin Yhdysvalloissa, mutta eh, meillä on 28 eh, armeijaa, jotka tekevät yhteistyötä. Ja nyt jos otetaan eurooppalainen raja- ja rannikkovartiosto, siinä voidaan toimia yhteistyössä tai sitten ollaan sitä mieltä, että tästä tulee lisä lisätaso kansalliseen tasoon. Tämähän olisi absurdia. Jos nyt ei ole enää sisäisiä kontrolleja, niin tarvitsemme todellisen rajavalvonnan ulkorajoille. Ja niinpä yksi osa tai sitten kaikki tämän hetken rajavartiostosta, kansallisen tason vartiostosta pitää viedä yhteisön tasolle. Tämä aiheuttaa kyllä paljon ongelmia, mutta jos me emme aloita työskentelyä tästä näkökulmasta, niin kuin otettiin esiin tämä yhteinen hyvä Eurooppa-tasolla, niin me emme pääse enää eteenpäin, koska kaikki toiminnot, joista päätetään Eurooppa-tasolla, niihin ei löydy varoja ja silloin toiminta on liian myöhäistä, liian vähäistä ja suuri yleisö ei sitä hyväksy. Siitä tulee vain lisää veroja, joten meidän pitää ottaa käyttöön järjestelmä esimerkiksi niin, että otetaan käyttöön kansalliset tilintarkastustuomioistuimet Eurooppa-taso, jotka takaavat sen, että läheisyysperiaate tällä tavoin toteutuu niin, että veronmaksajat maksavat vähemmän ja saavat lisää tehokkuutta. Tätä odotamme Euroopalta. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia Alain Lama Suur. Tässä samassa hengessä minä itse olen budjettivaliokunnan johdossa. Kollegat ne äh, ovat äh, käyneet läpi tällaista hanketta Tokiossa. Kyse on ulkosuhdehallinnon tiloista ja sitten Pekingissä tilojen ostosta ulkosuhdehallinnolle. Meillä on jo 28 lähetystöä. Jokaisella Euroopan unionin jäsenvaltiolla on 28 lähetystöä. Onko tässä mitään järkeä nyt eikö läheisyysperiaatteen nimissä voitaisi miettiä sitä, että voitaisiin rakentaa yhteisiä konsulaatteja. Ja tähän voisimme puuttua, kun mietitään julkisia varoja, voisimme osoittaa, että saamme aikaan eurooppalaista lisäarvoa. Ja Euroopan unioni tällä tavoin voisi tulla maailmanpallaksikin. Ja tässä vaiheessa nyt kuulemme kahta asiantuntijaa, jotka tulevat yliopistomaailmasta. Konstans Adolfa, Green Budget Europe. Konstans Adolfa puhuisi siis seuraavaksi. Olkaa hyvä, teillä on 10 minuuttia. Kiitos siitä, että olette kutsuneet minut tänne ja kiitokset jo näistä tämän aamun keskusteluista. Olin kovin äh, hyvilläni, kun voin esitellä teille kaksi äh, tutkimusta, jota Green Budget Europe, joka on siis asiantuntija alusta, on tehnyt äh, Euroopan parlamentille viime vuonna – jotta voitaisiin tavallaan tukea näitä omia vihreitä varoja ja niitä koskevia tutkimuksia, samoin kuin äh, myös äh, tätä korkean tason työryhmän työtä. Olemme kuulleet jo kahdesta tärkeästä asiasta tänä aamuna. Nimittäin, että budjetin on muututtava. Nykyinen budjetti ei e, edusta sitoumusten kautta jäsenvaltioita. Eli kysymys on tavallaan siitä, millä tavalla voimme energisoida EUn budjetin äh, siirtyvyyttä. Antaisin teille ehdotuksen, äh, tai kerron teille tästä ehdotuksesta, jonka nimi on Vihreät omat varat. Jep, tämä tässä ei sitten toimikaan, aiku kuin Haluaisin nyt kertoa teille hieman, miksi me uskomme vahvasti, että nyt on oikea hetki uusille omille varoille ja vihreille omille varoille, samoin kuin antamalla teille hieman tällaista informaatiota, miksi me olemme sitä mieltä, että tämä pitäisi tapahtua nyt. Me teimme siis kaksi tutkimusta Euroopan vihreille, Euroopan parlamentille. Ne löytyy Helga Tryppelin äh, sivulta ja varmaan myös ulkopuoleltakin löytyy. Ja sitten mitä me teimme ECOFIN neuvosto neuvostolle viime viikolla. Me pyysimme asiantuntijoita allekirjoittamaan tällaisen julistuksen ja kolmessa päivässä keräsimme 63 allekirjoitusta korkean tason poliitikoilta, esimerkiksi entisiä komission jäseniä, valtiovarainministereitä ja asiantuntijoita ja tutkijoita, jotka ovat erikoistuneet vihreisiin omiin varoihin. No miksi meidän mielestämme tässä nyt on suuri mahdollisuus, kun puhutaan vihreistä omista varoista? Me puhuimme jo EUn budjetin pää haitoista tai esteistä, en toista niitä, mutta EUn budjetista puuttuu tällainen ohjausvaikutus. Ohjausvaikutus, joka liittyy ei ainoastaan ilmastonmuutokseen, haluan painottaa, että tässä on kysymys suuresta sosiaalisesta ja taloudellisesta agendasta, ei vain vihreästä agendasta. Mitä sitten ovat tämä äh, vihreät omat äh, voim- äh, resurssit, omat varat? Eli pyritään parantamaan EUn budjetin potentiaalia sillä tavalla, että se esimerkiksi puuttuisi verokilpailuihin jäsenvaltioiden kesken ja että katsottaisiin myös tätä saastuttaja maksaa periaatetta. Miksi tietyissä jäsenvaltiossa pitää maksaa kansallista budjetista jostakin, jota sinä itse et ole aiheuttanut, vaan joku muu maa? Tässä EUn budjetilla voisi olla merkittävä rooli puhumattakaan siitä, miten varat paremmin allokoitaisiin. Sen lisäksi täällä mainittiin jo Pariisin sopimus. Te tiedätte, että artikla 2 Pariisin sopimuksessa tuo meidät tähän 1,5 asteen tavoitteeseen. Se, mitä te ehkä te ette tiedä, niin EU ei nykyisellä politiikallaan tule koskaan saavuttamaan tätä 1,5 prosentin tavoitetta, koska 2020 ja 2030 me tulemme saavuttamaan vain tämän kahden asteen tavoitteen. June Planski, että mikäli koko maailma, myös EU, haluaa saavuttaa tämän 1,5 prosenttia, niin meidän pitää nostaa tavoitetta noin 20 prosentilla. Ja tämä on tehtävä taloudellisilla välineillä, muuten se ei ole mahdollista. Sitten on kestävän kehityksen tavoitteet. Tämä on globaali tavoite. Tässä ei ole kysymys siitä, että tämä olisi kiva saavuttaa, vaan tämä on todella pakko saavuttaa. Ja te varmaankin keskustelette tästä myös eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä. Eli EU 2020 strategia on korvattava 2020 jälkeen ja tähän tarvitaan myös rahoitusta. Miksi me puhumme vihreistä omista varoista ja miksi me näemme suurta, tähän, tässä on suuri potentiaali? No, minä sanoin jo, meillä on paljon asioita, joita ei ole hinnoiteltu oikeilla hinnoilla. Meidän hintamme ovat tuettuja, subsidoituja, ja tämä on asia, johon tullaan puuttumaan seuraavassa EUn budjetissa, koska me haluamme katsoa myös näitä ö, tavallaan korjauksia näihin maksuosuuksiin. Sen lisäksi meidän täytyy katsoa myös sosiaali- ja terveysbudjetteja ja sitä, mitä maksetaan asioista, jonka joku muu on aiheuttanut. Ja kun puhutaan subsidiariteetista, en puhu sitä sen enempää, koska ilmastonmuutos, maahanmuutto ja tällaiset ovat asioita, jotka eivät pysähdy tuonne kansallisille rajoille. Sitten puhutaan myös julkisista palveluista, jolla on hintansa. Ja tämä on hyvä, että me puutumme tähän mahdollisimman nopeasti, koska me tiedämme, että kun ryhdytään toimiin esimerkiksi ilmasto, sosiaali- ja terveyskysymyksissä, ne ovat asioita, jotka tulevat olemaan kalliita tulevaisuudessa. No mikä on sitten realiteetti? Jos me katselemme ää, verotuloja, nähdään, että tässä on korkea ää, tulovero, ALV-vero, mutta missä ovat ympäristöverot? Ne eivät näy tässä kuvassa. Miksi? Siksi, että jos katsoo esimerkiksi äh, ympäristöveroja suhteessa BKT, niin on alle kaksi prosenttia, alle kaksi prosenttia. Eli tässä olisi valtava äh, verotuksellinen aukko EUlle, koska on hyvin paljon asioita, että tässä voitaisiin tehdä. No mikä on sitten todellisuus? Ja nyt lähdet tässä edes käsittelemään näitä työllisyysvaikutuksia, koska niitä voidaan ohjata. Se, mitä finanssikriisistä on nähty, on ollut, että ainoastaan vihreät sektorit kykenivät luomaan uusia työpaikkoja ja laadullisia työpaikkoja. Meillä on korkea työttömyys vielä. Ja esimerkiksi energiariippuvuus on korkea. EUn tuodaan yli 500 miljardia euroa, euron arvosta energiaa. Eli Sama koskee vuosittaisia fossiilisten polttoaineiden tukea. Se maksaa valtavasti. Mitä se sitten tarkoittaa? No meillä on 10,1 prosentin lisäys työvoiman verottamisessa verrattuna ympäristöön. Se, mitä teimme ensimmäisessä tutkimuksessa, en nyt käsittele sitä yksityiskohtaisesti, me tarkistelimme neljää eri välinettä, CO2-verotusta, moottoritieverotusta ja vihreitä veroa. Ja me katsoimme myös, miten tämä vaikuttaisi talouteen. Ja te näette, että tässä on valtavaa potentiaalia parantaa EUn budjettia. Jotkut toimivat paremmin sosiaalista kautta, toiset taloudellista kautta, mutta paljon tässä on tehtävää. Ja mielenkiintoista on se, että meillä on kaikki faktat, me tiedämme kaiken tämän, me tiedämme kaikki nämä luvut, mutta on nähtävästi todella vaikeata puhua tästä esimerkiksi vaalipiireissä ja sen vuoksi me teimme toisen tutkimuksen siitä, miten voitaisiin kommunikoida näistä tavoitteista eri kohderyhmille. Joten me katselimme kahdeksaa eri ö, aihetta. Ja esimerkiksi raja, hiilisopeutukset ovat yksi asia, eli että pyritään puuttumaan hiilipäästöihin jo rajojen ulkopuolella se, mitä me teimme tässä tutkimuksissa, niin me määrittelimme erilaisia kohderyhmiä, palaan tähän vielä, ja sitten me tarkastelimme, miten voisimme tavallaan selittää kaikki nämä eri aspektit, joista me tiedämme ympäristöverotuksessa ja millä tavalla me voisimme selventää tätä eri kohderyhmille. Me katselimme taloudellisia kysymyksiä, tehokkuuskysymyksiä, kilpailukykyä, me katselimme sosiaalisia asioita ja Euroopan ulottuvuutta siinä sekä tietenkin ympäristöä. Me halusimme tarkastella, missä, miksi on niin vaikea kommunikoida näitä todellisia faktoja, joita me näistä asioista tiedämme. Miksi me aina aloitamme kilpailukysymyksistä, kun me tiedämme, että muutamat meidän kaikkein kilpailukykyisimmistä jäsenvaltioista, toivottavasti täällä on joku Ruotsista tai Tanskasta. Esimerkiksi Ruotsissa on 138 euroa per tonni CO2, ja se on yksi tehokkaimmista maista, ja taas sitten Tanskassa on erittäin korkea energiaverotus. Entä sitten tämä sosiaalinen kysymys, sosiaalinen tasa-arvo? Me tiedämme tutkijat ovat sanoneet, että kun tutkitaan ALV: ja, ja tuloveroja, niin ympäristövero on tehokkaampi. Ja vain jos me teemme yhteistyötä, voimme tarkastella myös esimerkiksi ilmastonmuutoskysymyksiä. Entä sitten lähipäätösperiaate? Me emme kykene hoitamaan maahanmuuttoa kansallisilla rajoilla. Emme voi pysäyttää ilmastonmuutosta raja, rajoille. Ja meidän täytyy todellakin miettiä ja tarkastella sitä, miten me voimme koota voimamme. En nyt halua lähteä tässä yksityiskohtiin, mutta haluaisin näyttää teille vielä viimeiset kuvat, jossa on esimerkki hiiliverosta. Jos me katselemme näitä eri kohderyhmiä, jotka näkyvät tässä vasemmalla, ja me yritimme rationalisoida tätä. Me katsoimme esimerkiksi, miksi näemme niin paljon kysymyksiä, jotka liittyvät taloudellisiin vaikutuksiin sen sijaan, että katsottaisiin, miten EU voisi auttaa vihreillä omilla varoilla niin, että voitaisiin investoida paikalliseen talouteen niin, että se olisi enemmän hiilineutraalia, että voisimme puuttua kasvihuone kaasupäästöihin ja että se tukisi meidän talouttamme. Entä sitten Esimerkiksi pääomakysymykset on yksi asia. Eli me tarvitsemme erilaisia toimenpiteitä, joita löytyy hyvin paljon jäsenvaltiosta, joissa käytetään esimerkiksi sosiaalista pääomaveroa ja muuta. Ja ilman kansallisia parlamentteja, ilman teitä, ilman kansalaisia me emme voita tätä peliä, mutta tämä on eurooppalainen kysymys. Ei Eurooppa ole mikään hallintokoneisto Brysselissä, vaan se on myös te kansallisella tasolla. Ja EU ja on sitoutunut ja EUn myötä jäsenvaltiot ovat sitoutuneet Pariisin sopimukseen ja näihin tavoitteisiin ja sen vuoksi meidän täytyy tarkastella tehokkuutta myös. Johtopäätöksenä sanoisin, että hyvin yksinkertaista. Kertokaa, mitä te verotatte, mitä te ette verota, mitä te käytätte ja mitä te ette käytä. Ja silloin minä kerron, mitkä tavoitteet ovat. Ja minä toivoisin täällä tänä aamuna, että seitsemän vuoden kuluttua meidän ei tarvitsisi edes puhua tästä, koska EU, että EUn budjetti siinä vaiheessa ja omat varat olisi sellainen, että se edustaisi näitä prioriteetteja, jotka mainitsin yhdessä alueellisella, paikallisella ja EUn tasolla. Kiitos. Kiitoksia tästä hyvin selkeästä alustuksesta. Siinä aivan selvästi kansallisten parlamenttien käsissä on verotusoikeus ja tällä tavoin on tapahtunut myös skandaaleja, LuxLeaks, Panama Papers ja Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat kilvassa keskenään ja äh, tällä tavoin nähdään, että äh, haaskataan osa keinoista, joita heillä on käytettävissään. Äh, tässä me mietimme juuri näitä asioita. Kiitoksia teille. Ja puhumme nyt nimenomaan nämä tavoitteista ja sen tyyppisistä tahoista, joita haluamme edistää. Seuraavaksi puhuu edustaja rouva Danuse Nerudova Mendel äh, yliopistosta Tseki tasavallasta. Pyytäisin teitä pitäytymään 10 minuutin puheenvuorossa. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman, for the... Kiitos puheenjohtaja. Kerron hieman hankkeesta, joka tarkastelee kestäväpohjaista eurohoidossa tulevaisuudessa. Ja viime vuoden syyskuussa tämä tutkimus esitettiin korkean tason ryhmälle. Kerron näkemyksistämme ja toisaalta eh, esittelen eh, yhteyksiä oman tutkimuksemme ja Montiraportin välisesti. Kun tarkastellaan kestäväpohjaista, veropohjaista eh, tulevaa rahoitus. Tässä lähdetään liikkeelle muutamasta seikasta. Nykyinen omat varat järjestelmä e, ei toteuta tärkeitä perusperiaatteita, jotka 2020 strategiassa on esitetty, jotta saataisiin siis aikaan pohjasta, älykästä, inklusiivista kasvua. Ja toinen perustelu ja syy liittyy siihen, että tässä on tiettyjä kestävyysaukkoja ja jos veropohjainen omat varat järjestely saataisiin aikaan, niin näitä aukkoja mahdollisesti voitaisiin tilkkiä. Ja nämä kaksi perussyytä onkin hyvin huomioitu tässä loppuraportissa. kestävä pohjaiset arviointikriteerit huomioidaan loppuraportissa ja myöskin katsotaan, että verotuspohjainen omat varat järjestely voisi olla yksi hyvä keino näin toimia. No miten sitten kannattaisi menetellä? on keskusteltava nimenomaan siitä, mikä on tuloverotuksen rooli. Siitä onkin jo keskusteltu. Noin 53 prosenttia kokonaisosuudesta on sen osuus nykyisellään. Ja niin kuin tänään täällä on todettu, korjaavien verojen osuus on vähenemään päin. 7,2 prosentista on menty noin 6,6 prosenttiin ja tilanne on sama myöskin, kun kulutusverosta puhutaan. Ja kolmas aukko liittyy eh, intensiiviseen verotukselliseen kilpailuun, joka johtaa esimerkiksi veropohjan kaventamiseen ja rapautumiseen ja myöskin skandaaleihin. Ja neljäntenä sitten eh, eh, veronkiertoon ja toisaalta verosäännösten noudattamiseen liittyvät kysymykset ja toisaalta sitten mikä on <clears throat> tämä aukko, kun puhutaan yritysverotuksen ja ALV-menettelyihin liittyvistä kysymyksistä. Ja viime, viidentenä viimeisenä eh, vähenevä verotusjärjestelmien progressiivisuus. Ja toisaalta myöskin inklusiivisuus on eh, vähentynyt ja vaikuttaa siltä, että tämä on myöskin yksi ongelma. Niinpä ehdotamme, että näiden olemassa olevien kriteereiden eh, lisäksi esitettäisiin myöskin kestäväpohjaisia kriteereitä, kestävyyteen pohjautuvia kriteereitä. Ja on hyvä, että tätä asiaa on tarkasteltu myöskin Monti-raportissa. Ja nämä neljävä, neljä kestäväpohjaisuuteen pohjautua pilaria löytyvät loppuraportista sosiaalinen, taloudellinen, ympäristöllinen ja institutionaalinen kestävä pohjaisuus ovat nämä neljä pilaria. Ja varsinkin instituutiopohjaista pilaria tarvitaan, koska jos selkeää lainsäädännöllistä kehystä ei ole, on vaikea näitä kysymyksiä hoitaa kunnolla. Eli pidämme tärkeimpänä tätä institutionaalista pilaria. Ja talouden kestävyys pohjautuu talouden kasvuun, enkä nyt puhu tässä määrällisestä kasvusta, vaan laadullisesta kasvusta, eli tästä älykkäästä kasvusta, myöskin eh, julkisen eh, toiminnan kestävästä kestävyydestä, myöskin verotuksellisesta ja taloudellisesta hyvinvoinnista. Tällöin myöskin puhutaan. Sitten kun puhutaan sosiaalisesta kestävyydestä, työllisyys, sosiaalinen osallistaminen, kohesio, liikkuvuus, eli nämä tärkeät 2020 eh, esityksen myöskin mainitut kriteerit täyttyvät ja tarkastelemme sitä, miten e, verotuksen pohjautuva omat varat järjestely voisi tuoda mukanaan innovaatiota ja todellakin mahdollistaa myöskin ympäristöllisesti kestäväpohjaiset menettelyt. Sitten kun puhutaan institutionaalisesta kestävyydestä, niin tässä puhutaan ei pelkästään instituutioista, vaan nimenomaan niistä säännöistä, joita tarvitaan. Tällöin puhutaan horisontaalista e, verotuksen harmonisoinnista, harmonisoinnista, myöskin verotuksellisesta ei-väliintulosta ja siitä, kuinka eh, rahoituksellinen taakka jaetaan tasan eri jäsenmaiden välillä. Miksi sitten eh, tarvitaan tiettyjä veroja, kun EUn omista varoista puhutaan? Siksi, että tiettyjä asioita on hankala hoitaa kansallisesti. Liikkuvuus on tosiasia ja toisaalta sitten veropohjan kaventuminen aiheuttaa ongelmia. Sitten rajat ylittävä ulkoisvaikutus on myöskin asia, jolloin kansallisesti asioita on hankala ratkaista ja EU-tason e, verotus, omat varat lähteenä myöskin e, näiden vapaamatkustajien aiheuttaman ongelman voisi ratkaista. Ja niin kuin täällä jo on esiin tullutkin tänään, e, koska nyky nykyjärjestelyissä on heikkouksia, niin voitaisiin tämän uuden järjestelyn myötä mahdollisesti saada kerättyä sellaiset eh, verot, joita muuten on hankala kerätä tai niiden laskelmapohja on hankala muodostaa. Ja kun sitten tarkastellaan raport prosenttia, niin innovatiivisinta siinä on se, että tässä mainitaan erilaisia veropohjaehdotuksia, joita mekin olemme läpi käyneet. Ehdotetaan muun muassa, että tarvitaan korja, ei pelkästään yhtä eh, veropohjaa, kun puhutaan omista eh, tulolähteistä. Ja myöskin kertoisin asiasta, jota me olemme tarkastelleet hakijoiden osalta. Eli olisiko mahdollista ajatella, että nykyinen kestävyysvaje saataisiin tällä tavalla hoidettua, eli CCCTB-ehdotus, FFT-ehdotus ja sitten hiilipohjainen lentovaro, lentovero ja toisaalta hiilivero. Nämä ovat tällaisia mahdollisesti veropohjaisia eh, omat varat lähteitä. Esimerkiksi Esimerkiksi kestävä pohjaisuus kuilun voitaisiin vaikuttaa myönteisesti, jos otettaisiin käyttöön yhteen yhdistetty yhtiö ja veropohja. Ja toisaalta myöskin voitaisiin katsoa, miten jos voiton siirtokysymykset hoidetaan kunnolla, voidaan vähentää mahdollisia veronkiertoon liittyviä ongelmia ja myöskin veronkiertoon ja verosäännösten noudattamiseen eh, liittyvät ongelmat mahdollisesti voidaan näin paremmin huomioida kuin myöskin se, miten kohdella aggressiivista verosuunnittelua. olisi katsottava, olisiko mahdollista eh, kokonaan luopua LV-pohjaista omat varat järjestelystä ICCCTB voisi mahdollisesti korvata tämän kokonaan, poikkeuksena kuitenkin Kypros. Ja sitten jos mennään CCTB, ei siis CCCTB, niin tilanne olisi samanlainen muiden osalta paitsi Kyproksen osalta. Ja sitten kun puhutaan BKT-pohjaisesta varojen maksusta, niin tällöin sitten jäsenmat eivät voisi kerätä riittävästi varoja, jos BKT-pohjaisuudesta kokonaan luovuttaisiin. Ja sitten financial transaction tax, tällöin olisi mahdollista vaikuttaa haitalliseen verokilpailuun ja todellakin voitaisiin lisätä sitä mahdollisuutta, että säännösten mukainen eh, verojen keruu hoituisi paremmin EU-ssa ja veron kierto-ongelmasta päätäisiin paremmin eroon. Ja jos sitten FTT-järjestelmä otan käyttöön, ja huomioidaan tässä täysimääräinen ALV-pohjaisten omien varojen eh, niistä luopuminen. Katsoisimme, että tämä voisi olla mahdollista eh, kahdeksan jäsenmaan osalta alussa ja sitten 11 osalta myöhemmin. Ja sitten kun tarkastellaan BKT-pohjaisuutta, niin katsoisimme, että täysi korvaus mahdollistuisi vain Ranskan ja Saksan osalta. Ja kun puhutaan 28 jäsenmaasta, niin tämä olisi mahdollista eh, osittain kolmen ja osittain viiden jäsenmaan osalta. Sitten kun tarkastellaan hiiliveroa, joka kytketään lentolippujen hintaan. Tässä asiassa emme näe suoraa linkkiä eh, siihen, eh, mikä on ehm, hiilipäästöjen laajuus. Kaiken kaikkiaan useimmat jäsenmaathan eh, jäsenmaatasolla soveltavat tämän tyyppistä verotusta, mutta tämä ei ole suorassa kytköksessä päästömäärin. Ja sitten olemme tehneet tästä laskelmia ja olemme nämä laskelmamme pohjanneet siihen, että verotus pohjautuisi CO2-päästötonniston määrään. Ja näin nähtynä voitaisiin ajatella, että asiasta voitaisiin saada hyötyä. Ja viimeisenä sitten mahdollinen hiilivero Olemme myöskin sitä tarkastelleet ja tällöin tulo, mahdollisten tulojen määrä on suhteutettava siihen, mikä on CO2-päästömäärien hinta. Ja tämä seikka on tullut huomioiduksi myöskin korkean tason ryhmän loppuraportissa ja Pidämme oikein hyvänä sitä, että loppuraportissa on tuotu esiin monia erilaisia seikkoja mm, sen suhteen, miten uudistaa omat varat järjestelmää. Ja erittäin tärkeää on myöskin, että EU-tulojen ja menojen välinen selvä yhteys pidetään koko ajan esillä. Ja on ymmärretty myöskin se, että jos halutaan uudistuksiin mennä, kestäväpohjaisesti, niin silloin nimenomaan eurooppalainen lisäarvo näitä päätöksiä tehtäessä on pidettävä mielessä. Kiitos. Merci, madame. Kiitoksia kovasti tästä hyvin kattavasta analyysistä, ehdotuksista ja arvioista. Eli omat varat, jotka voitaisiin ottaa käyttöön, jotta voidaan paremmin koordinoida jäsenvaltioiden käytäntöjä. Ja nyt me aiomme sitten ähm, käydä keskustelua. Annan puheenvuoron äh, teille, jotka ovat sellaista halunneet. Pyytäisin, että pitäydytte kolmessa minuutissa korkeintaan. Äh, olisin hyvin kiitollinen. Tällä tavoin kaikki halukkaat voivat äh, saada puheenvuoron. Ensimmäinen puheenvuoro menee Vireski Gregorsille en ole aivan varma lausunnosta. Hän on Puolan senaatista ja hän on budjettivaliokunnan puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnitella herra Montia ja asiantuntijaryhmää, korkean tason ryhmää tästä raportista. Johtopäätökset joillakin alueilla äh, saavat hyvin vankasti tukea tämä äh, tasapainoinen budjetti ja sen periaate Euroopan unionissa on tärkeää, aivan kuten puheenjohtajakin sanoi, että äh, me emme tarvitse EUta vain pankkien asiakkaaksi, joten tämä on tärkeä huomio. Sitä pitää painottaa. E, meidän pitää yksinkertaistaa ja muokata rakenteita Euroopan unionin budjetissa. Ja tämä ajatus saa kyllä tukea varsinkin se, että poistetaan tulopuolelta maksualennukset tämä ajatus saa tukea. Olen sitä mieltä, että joiltakin osin raporttia pitää analysoida vielä lisää. Ja mitä tulee taloudellisen toiminnan näkökohtiin yrittäjien osalta he ovat juuri toimijoita. Varsinkin hiilivero on asia, jota pitää tarkastella – kilpailukyky näkökulmasta ja eurooppalaisten yritysten kilpailukyky näkökulmasta. Jos rajoitetaan kilpailumahdollisuuksia, se saattaa vaikuttaa muihin tuloihin EU-budjetissa. Joten asia pitää analysoida tarkkaan. Itse mieluummin keskittyisin tutkimaan uusia, uusia tuloja haettaessa. Äh, finanssitransaktioveroon se on helpompi ottaa käyttöön ja äh, se on helpompi toteuttaa eri maissa Euroopan unionissa. Ja sitten taas ähm, kulupuolella Euroopan unionin perustamissopimus vaatii, että tietyt politiikat saavat rahoituksen. Tässä mielessä budjetti on aika, aika jäykkä. Se ei ole, siinä ei ole riittävästi joustoa, joten tuen tämän raportin ajatusta siinä, että pitää tarkastella – yhteistä maatalouspolitiikkaa uudestaan ja muitakin politiikan aloja, joihin menee eniten kulupuolella budjetissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu Karel Fiedler, varapuheenjohtaja budjettivaliokunnasta edustajain huoneessa Tsekin eh, tasavallassa. Hän on riippumaton. Eh, eh, Kiitos puheenvuorosta. Minä tein paljon muistiinpanoja näiden esittelyiden aikana ja, ja huomasin tässä tietyn ristiriidan sen välillä, mitä kuulin. Taisi olla puheenjohtaja i, joka sanoi, että, että tullimaksujen osuus tulo, tuloissa on laskemassa ja että painotusta tai on hyvin pitkälti pyritty painottamaan sitä, että kunnioitetaan ympäristöpolitiikkaa ja että meidän teollisuuspolitiikkamme pitäisi noudattaa ympäristöperiaatteita. Se ongelma, minkä minä tässä näen, on se, että on hyvin paljon ei-eurooppalaisia tuotteita, jotka tulevat meidän markkinoillemme, ja valmistajat muissa osissa maailmaa – saavat kilpailuedun, kun niiden ei tarvitse kunnioittaa meidän sääntöjämme. Minä tulen alueelta Tsekin tasavallassa, jossa on hyvin paljon terästeollisuutta. Näen teidän nyökyttelevän. Te ymmärrätte, mistä puhun. Puhun erityisesti kiinalaisesta teräksestä. Se, että halutaan pitää kiinni ympäristö edellytyksistä on varmaankin ihan kunnioitettavaa, mutta meidän kauppakumppaneitemme täytyy myös kunnioittaa näitä sääntöjä, jos ne haluavat myydä meidän markkinoillamme. Ainoa asia, mitä me voimme tehdä, on puolustautua käyttämällä tulleja. Koska en lähde tässä sanomaan, että me emme aio noudattaa ympäristösääntöjä ja aiomme lisätä tuotantoa. Ei, vaan se mitä me tarvitsemme on protektionismia ja siinä Euroopan unioni ei tee tehtävänsä. Se ei kunnolla suojele sisämarkkinoita. Kuulimme alussa, että tullimaksujen osuus EUn tuloista laskee. No niin, tämä voisi nyt olla mahdollisuus nostattaa sitä osuutta. Se merkitsisi myös sitä, että hyvin monet eurooppalaiset yritykset olisivat yhtäkkiä huomattavasti kilpailukykyisempiä. Olemme myös kuulleet, että meillä on työttömyysongelma Euroopassa. Näemme myös, että tuottavuus on kasvanut. Samanaikaisesti meillä on suuri työttömyys ja puute koulutetusta työvoimasta. Kiitos. Kiitoksia tästä eh, metalliesimerkistä, teollisuudesta. Eh, tätä, eh, tässä kannattaa miettiä myös sitä, että äh, Yhdysvalloissa on äh, yli 250 prosentin äh, tullit ja Euroopassa sitten 20 prosenttia ja se pyytelee vain anteeksi. Näihin kysymyksiin pitää kyllä palata. Seuraavaksi edustaja Isabel Domak, Euroopan parlamentin jäsen SD-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia ähm, äh, jäseniä, jotka pyrkivät äh, mm, äh, meitä pyrkivät siihen, että päästään eroon näistä äh, jäsenmaksualennuksista. Tässä nyt kun puhutaan rahoitusvälineistä, niin me olemme kyllä tottuneita, että meitä muistutetaan tässä umpikujassa Toinen tekijä on se, että meidän järjestelmämme on perustamissopimusten hengen vastaista. Tässä pitäisi omien varojen olla merkittävässä asemassa ja me tiedämme, että todelliset omat varat eivät ole kuin hyvin vaatimattomat ja tällä tavoin meidän budjettimme rapautuu joka vuosi, kun jäsenvaltiot Ähm, joutuvat valitsemaan niin, että äh, vähentävät tulojaan kansallisessa budjetissa tai sitten Euroopan budjetissa. Äh, se on hankalaa ja äh, olen tyytyväinen siihen, että komissio on, komissiolla on halua tässä asiassa. Valitettavasti komissaari lähti. Se on hyvä, että komissio on sitoutunut siihen, että 50 prosenttia olisi omat varat, mutta tässä pitää suunnata myös äh, järkevää finanssipolitiikkaan äh, niin, että tavoitteena on myös äh, ilmasto ja ympäristö. Olen sitä mieltä, että tässä mielessä pitäisi miettiä myös sitä, että olisi saatu aikaa ympäristötavoitteita myös investoinneilla ja olen aivan samaa mieltä Tsekin kollegan kanssa ja Euroopan parlamentissa me äänestämme rajasopeutuksesta. Ei ole mitään järkeä, että ainoastaan eurooppalaiset maksavat hiiliveroa ja tästä joutuu kilpailukyky mielessä kärsimään ja tällä tavoin olen tyytyväinen, että käytettäisiin finanssitransaktioveroja tai sitten sen tyyppistä. Tällä vain voitaisiin rajoittaa myös spekulointeja, aivan kuten asiantuntijatkin sanoivat ja professori sanoi nimenomaan mm, oikeuden oikeudenmukainen verotus on hyvin tärkeä. Se on Eurooppa-hankkeen ytimessä ja olen sitä mieltä, että asiat pitää sanoa selvästi. Monikansalliset yritykset, ne, jotka tekevät eniten voittoja, maksavat vähiten veroja ja osallistuvat kaikista vähiten tähän verovelvollisuuteen tässä 0,005 prosenttia Äh, Irlannissa esimerkiksi, äh, jonka komissio otti esiin myös. Ja tässä mielessä meidän pitää mennä eteenpäin CCCTBssä. Äh, ja siinä kyseessä on veropohja, jossa ei oteta kuitenkaan huomioon immateriaalipääomaa, joka myös pitää ottaa huomioon. Ja Tällä tavoin voidaan ähm, estää myös vero dumppaus. Ja sitten vielä aivan lyhyesti lähipäätöksistä minun mielestäni olette aivan oikeassa, kun sanotte, että puhutaan nykyisten, nykyisen politiikan äh, päätöksistä. Tässä pitää ottaa huomioon lähitaso, mutta kyseessä on uudesta politiikasta. Tässä puhutaan nuorisotyöttömyydestä ja eh, nämä ovat talousongelmia eh, myös mutta tässä ei ole mitenkään mahdollista tehdä päätöksiä lähitasolla. Pitäisi uskaltaa sanoa, vaikka se onkin vaikeata, eh, pitäisi pystyä sanomaan, että ei jatkuvasti eh, voida yrittää tässä lisätoimia. Olemme nähneet, että eh, tietyt budjettikohdat, jotka liittyvät tulevaisuuden investointeihin, esimerkiksi rahoitusvälineet ja pakolaiskysymykset, mutta nämä turvallisuuskysymykset, me tiedämme niissä millaisia summia on, emme voi jatkaa. No niin, minulla oli vielä tässä muitakin asioita, mutta sanotaan ne toisella kertaa. Kiitoksia. Alain Lamassuur on lähdössä aivan pian, ja jos nyt sopii, annan hänelle puheenvuoron, jotta hän voi nyt sitten vastata näihin ajatuksiin, joita on esitetty ja joita ovat esittäneet myös edustajat. Kiitoksia, kiitoksia kaikille puhujille. Niin muutama huomio, reagoisin nopeasti. Ehkä vastaisinkin ensinnäkin Erittäin hyvä uutinen on se, että tämä aikataulu, joka meillä on edessämme, siinä me voimme tehdä näitä lisätutkimuksia, niin kuin täällä ehdotti puheenjohtaja Bereski ja voimme keskustella sitten itse tykönämme tai sitten valtiovarainministerien kokoonpanossa, aivan kuten komission jäsenkin otti esiin ja korkean tason työryhmä esitti. Me sovimme uudistuksista ja on tärkeää, että eh, siinä lähdetään käyntiin 2020. Eh, eh, ja sitten toinen huomio, tässä pitää tehdä ero, niin kuin korkean tason työryhmässä tehtiinkin, nämä uudet tulot, jotka voivat hyödyttää 27 valtion budjettia, ja sitten sellaiset tulomuodot, jotka helpommin voisivat rahoittaa tiivistettyä yhteistyötä. Tähän mennessä meillä on ollut hyvin vähän tällaista yhteistyötä. Siihen ei ole ollut varoja. Esimerkiksi sellaiset hankkeet, joita on jo aloitettu, siellä on tämän tyyppistä yhteistyötä, mutta tässä äh, finanssitransaktiovero, äh, jonka, äh, joka otettiin täällä jo esiin. Jos se otetaan nyt sitten käyttöön, kyseessä on ennemminkin tiivistetty yhteistyö. Siinä tämä Euroopan keskuspankin toimet tulevat mukaan tässä omat omat varat tulevat lähinnä euroalueelta. Äh, tässä pitää miettiä ja tehdä ero sille ähm, sen välille, mitä voidaan tehdä ensivaiheessa kolme vuoden sisään. Ja sitten on sellaisia toimia, jotka vaativat enemmän aikaa. Minulla on äh, henkilökohtainen näkemys, ei välttämättä ole korkean tason työryhmän näkemys, äh, tämä CCCTB, eli eurooppalainen lisäpanos, jossa eh, kyseessä on mm, tietynlainen eh, yhteisöveropohjan harmonisointi. Eh, siihen menee varmasti pidemmän aikaa. Meidän pitää sopia yksimielisesti tästä veropohjan yhtenäistämisestä. Ja tämä on lähtökohtana silloin, kun jossakin vaiheessa tätä kautta rahoitetaan yhteisön budjettia. Tässä pitää katsoa myös OECD-suosituksia ja Yhdysvaltoja ja muita ryhmiä. Ja sitten toisena huomiona pitää muistaa vielä, että tämä moraaliverot, niin sanotut moraaliverot, esimerkiksi hiilivero, ne eivät välttämättä tuo varoja mitä paremmin niiden moraalisissa tavoitteissa onnistutaan, aina vain vähemmän ne tuovat rahaa. Nyt ennen kuin merkittävästi vähennetään hiilipäästöjä, siihen menee kyllä vielä aikaa. Näin on käynyt myös tullimaksuissa. Siinä lähestulkoon aluksi ne rahoittivat EUta ja sitten aikojen myötä ne ovat kadonneet ja niin kuin täällä jo äh, sanottiinkin, äh, on äh, tietty kokoelma erilaisia ehdotuksia, eikä ainoastaan yhtä vaihtoehtoa. Reski painotti yhteyttä, joka on tulojen, resurssejen ja kulujen välillä. Tässä ei pidä kuitenkaan mm, aiheuttaa ongelmia yrityksille. Ja tässä hiilivero, jos yritykset, jotka tuottavat EU-ssa, joutuvat sitä maksamaan, niin aivan vastaavaa pitää vaatia niiltä tuotteita, joita tuodaan EU-hun mutta meidän pitää kiinnittää paljolti huomiota huolimatta siitä, mitä sanotaan toisella puolen Atlanttia näistä, näihin tulleihin, tullimaksuihin. Tässä viittaa siihen, mitä herra Vetleen sanoi. Me emme voi päättää yhtäkkiä, että me nostamme tullimaksuja. Me voimme päättää, että meillä on tiettyjä antidumping-toimia ja kaupan suojakeinoja. Kiitoksia. No niin, sitten tämä finanssitransaktiovero. Se ei välttämättä saa aikaan mitään riskiä, että viedään tuotantoa muualle. Onko siinä sellaista mahdollisuutta? No, rahoitusalan toimijat äh, sanovat meille näin. Äh, minä en kuitenkaan usko tätä. Ja äh, tässä komissio on tehnyt erinomaista selvitystyötä. Minun henkilökohtainen näkemykseni tässä, olen tosiaan henkilökohtaisesti vain tätä mieltä, tulevina vuosina, varsinkin kun puhutaan Brexit-neuvotteluista, Lontoon Cityn tulevaisuus ratkaistaan ja siinä erilaiset rahoitustuotteet, äh, sijoitukset, äh, yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan välillä. Äh, tässä on tulossa paljon sääntelyä, sääntelyn purkua. En usko, että tässä mennään kovin nopeasti eteenpäin. Tässä puhutaan ennemminkin toisen vaiheen omista varoista, mutta tämä on siis henkilökohtainen näkemykseni. Kiitoksia Laila Massur. Ja nyt sitten edustajien puheenvuorot. Antonio Missiani, budjettivaliokunnan jäsen S- ja D-ryhmästä. Hän tulee Italiasta. Grazie signor eh, Presidente. Il eh, bilancio, l'attuale struttura. Euroopan unionin nykyinen budjettikehys on tietysti tärkeä tekijä, kun ajatellaan kriisiä. Ja tietysti myös tulevaisuudessa budjettikehys on tärkeä, kun unionin hankkeesta puhutaan. Montin loppuraportti muodostaa hyvän, mielenkiintoisen lähtökohdan jota pitkälti voimme tukea. Kuitenkin kriittiset seikat, jotka nykybudjettiin liittyvät, on tässä mainittu, enkä lähde niitä nyt tässä esittelemään. Kuitenkin kommentoisin muutamaa seikkaa tässä ehdotuksessa. Ilman muuta tavoiteasetteluun voi yhtyä, eli omien varojen painoarvoa tulisi lisätä ja katsoa, miten eh, ne uudelleen suhteutettaisiin ja tärkeänä pitäisin sitä, että ne yhdistettäisiin tärkeisiin poliittisen painopistealueisiin EU-ssa, kuten esimerkiksi sisämarkkinoihin eh, ja eh, julkisen talouden koordinaatioon liittyviin kysymyksiin ja sitten ympäristö- energiakysymykset, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu. Tähän liittyvät huomiot ehdotuksessa tuntuvat varsin mielenkiintoiselta äsken kuuluussa alustuksessahan asiaa nimenomaan kommentoitiin, kun puhuttiin vihreistä omista varoista. Jos korjausmekanismit, jotka ovat eh, epämääräisiä ja hankalasti tulkittavia, eh, ja joita siis joillekin jäsenmaille on myönnetty, jos eh, niistä luovuttaisiin ja toisaalta kunnioitettaisiin nimenomaan toissijaisuuden periaatetta ja sellaista, että huomioitaisiin kuitenkin tämä eh, geometrinen eriytyvyys Euroopan unionissa. Ja varsin tärkeänä pidän myöskin seuraavaa seikkaa, eli sitä, että saadaan kansalaisilta konsensus myöskin asiaan ja katsotaan, miten määritellä uudet indikaattorit, joiden pohjalta voidaan paremmin arvioida kustannushyötysuhtaa eh, ja sitä loppusaldoa, joka näistä uudistuksista on mahdollista aikaan saada. Ja pelkästään eh, rahapolitiikkaan, net balanced approach pohjautuvaan laskelmaan ei tulisi tulisi mennä, koska juuri tämä johtaa vääristymiin ja siihen, että kansalaisten on hankala ymmärtää ja käsittää sitä, miltä pohjalta eh, yhteinen talousarvio toimii. Tärkeää olisi saada aikaan yhteinen unionin hanke ja lähteä siinä liikkeelle mahdollisesti huomattavastakin äh, kasvusta. Nykyäänhän tässä suhta on yksi prosentti kansallisesta PKT, eli äh, talousvaikutuksiltaan varsin pieni äh, osuus. Ja mistään tabuteemasta ei tässä yhteydessä enää saisi olla kyse. Jos puhutaan neutraalista varainhallinnasta ja su subsidiariteettiperiaatteen toteutumisesta, mutta ei voida ajatella sitä, että budjettikehys toteutuu kunnolla, jos näin tiukoissa rajoissa liikutaan. Toisaalta sitten se lisää liittyvä taakka, jos nyt e, jotkut poliittiset toimintakentät siirtyvät e, Euroopan unionille, niin sitä saattaa syntyä synergiaetua ja myöskin säästöjä. Mutta e, esimerkiksi sitten yhteisötason liikkeelle lasku arvopapereista puhuttaessa voitaisiin ajatella, että jos tähän päästään, niin on mahdollista saada myöskin sitten arvepohjaisia tuloja ja tässä ajatella myös, myöskin tällaista arvotukseen liittyvää kehitystä ja miten voidaan sitten paremmin arvioida yhteisöbudjettia. Sehän nousi esiin myös yhdessä alustuksessa ja juuri tämän tyyppistä seikkaperäistä arviointia tarvitaan ilman muuta. Kiitoksia ja seuraavaksi Lambert Brackman. Hän on Bundestagin jäsen ja budjettivaliokunnan jäsen. CDU-CSU-ryhmästä. Olkaapa hyvä. Euh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Muutama asia, jota haluaisin tässä valaista liittyen omiin varoihin. Te itse sanoitte, että tarvitaan yhteistyötä kansallisten ja eurooppalaisten varojen välillä, jos me emme halua tuhlata verorahoja. Saksassa ulkoasioiden ministerissä on tehty hyvinkin järkeviä asioita, mutta sitten parlamentti ei välttämättä aina sitä noudata ja sitten lähdetään säästölinjalle ja niin edelleen. Toisaalta esiintyy kysymyksiä, jossa ehdotetaan, että monivuotinen rahoituskehys pitäisi, sitä pitäisi jatkaa. Eli suunnit, meidän täytyisi suunnitella seitsemän vuotta etukäteen asioita. Samanaikaisesti sanotte kuitenkin, että tässä voi syntyä ongelmia matkan varrella, erityistekijöitä, kuten esimerkiksi maahanmuutto, te viittasitte erityisesti siihen, että tämä rahasto olisi, tai luotaisiin äh, muun ulkopuolelle. Mutta emme me voi muuttaa tätä äh, tulevaisuutta. Aina tulee tapahtumaan erityistapahtumia. Ja äh, näitä on ja niitä tulee olemaan. Eli minusta olisi parempi, että me luopuisimme tästä seitsemänvuotisesta suunnittelusta ja lähtisimme yksi tai ehkäpä kaksivuotisiin budjetteihin, kuten kansallisissa parlamenteissa, ja sillä tavalla olisimme joustavampia. Sen lisäksi, kun te määrittelette erilaisia sääntöjä, joiden tarkoitus on luoda taloudellista vakautta, niin sehän merkitsee sitä, että kaikkien euromaiden ja ei-euromaiden täytyy vastata niistä äh, vahingoista, joita on tapahtunut euromaissa. Olen kuullut komissiosta hyvin paljon ehdotuksia, millä tavalla voitaisiin käyttää vielä lisää rahaa, mutta ei minkään näköistä valmiutta velvollisuudesta tiukasti pitää kiinni solmituista sopimuksista. Tämä on uskottavuuskysymys, joka on hyvin tärkeä luottamuksen kannalta niin, että kansallisvaltiot luottaisivat unionin toimielimiin. Ja vain jos meillä on tämä luottamus, kykenemme jatkossa antamaan enemmän vapauksia toimielimille. Si. La parole est maintenant à Gérard. Kiitoksia. Sitten Jean de Pré. hän on budjettivaliokunnan jäsen Euroopan parlamentissa. Äh, hän on Belgiasta ja hän on omissa varoissa myös esittelijänä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin äh, onnitella Montin ryhmän jäseniä ja näitä asiantuntijoita, jotka tulivat tänne puhumaan. Olen sitä mieltä, että nämä alustukset olivat hyvinkin valaisevia ja teknisesti hyvin pitkälle kehiteltyjä. Tämä ei varmastikaan yllätä teitä, koska minä itse olin esittelijänä uudet omat varat kysymyksessä. Kaikki ovat samaa mieltä, että nykyinen järjestelmä, jossa on alennuksia ja kaiken näköistä, mitkä otettiin esiin tällä, ne ovat aivan laittomuuksia, jotka moninkertaisuvat vain ja ne ovat budjetin ulkopuolella. Ja tämä on kestämätön tilanne, joten meillä pitäisi olla budjetti, joka on sellainen väline, joka rahoittaa politiikkaa ja jolla voidaan kohdata myös uusia haasteita ja tällä tavoin voidaan päästä uusilla alueilla tavoitteisiin, joihin haluamme päästä. Luotan täysin näihin puhujatkin mm, sano, sanoivat, että budjettivallan käyttäjä eh, se ei ole eh, Euroopan parlamentti, vaan eh, kansalliset parlamentit. Kyseessä ovat päätökset, joita tekevät hallitukset ja heidän kauttaan nämä kansalliset parlamentit. Eli kansalliset parlamentit ovat mukana näissä tärkeissä asioissa päättämässä ja tässä on tiettyjä asioita, jotka ottaisin esiin, koska nyt kun otamme käyttöön uudet omat varat, eh, se eh, on myös meidän toiminnassamme paljolti läsnä. Me, eh, me olemme samaa mieltä siitä, että jossakin vaiheessa 50 prosenttia budjettivaroista EU-ssa tulevat omista varoista eli kansalliset panokset, ne eivät mene 50 prosentin yli. Onko tämä sellainen tavoite, johon, josta voidaan päästä yksimielisyyteen? Ja sitten Puheenjohtaja otti esiin äskettäin tämä yhden prosentin raja Euroopan unionin budjetissa suhteessa BKTL. Onko se pyhä totuus vai onko siinä mahdollisuutta joustaa vai täytyykö meidän pitää sitä periaatteena, joka, josta ei voida poiketa? Ja kolmanneksi kaikki asiantuntijat jo ovat sanoneet, että omien varojen järjestelmä, siinä ei pitäisi turvautua yhteen omaan varaan, vaan siinä tarvitaan kokoelma erilaisia välineitä. Siihen on useitakin syitä. Tietyt resurssit, niillä ei ole samoja vaikutuksia kaikissa jäsenvaltioissa, niin kuin asiantuntijoiden esityksistä näkyi. Ja sitten herra Lamasurkin sanoi, että jos on haittaveroja, ne pitkän päälle tuottavat hyvin vähän ja on omia varoja, jotka kehittyvät myönteisesti, eli ne lisääntyvät sillä tavoin, ettei niitä tarvitse lisätä. Tämä kori niin sanotusti, eh, se mitä siihen valitaan, niin se on erittäin tärkeä päätös. Siinä meidän pitää keskustella hyvin tarkkaan kansallisten parlamenttien kanssa siitä, eh, millainen tästä korista tulee, millainen tasapaino siihen saadaan. Ja sitten eh, neljänneksi vielä missä tahdissa otetaan käyttöön uutuuksia omiin varoihin. Tästä juuri puhuttiinkin täällä ja komission pitää antaa uusia esityksiä vuoden loppuun mennessä ajatellen monivuotista rahoituskehystä ja se päättää sitten nämä määrät mm tällä ei välttämättä voida puuttua eh, mitenkään kiireellisiin tilanteisiin. Ja sitten Brexit, millaisia vaikutuksia on Brexitillä eh, ensi näkemältä? Eh, meillä on käytettävissä olevien varojen vähennys noin 10 miljardia. Tällaisesta luvusta puhutaan tällä hetkellä. Ja nyt meillä on kaksikin keinoa korvata tämä 10 miljardin vähennys. Vähennetään kuluja, se ei ole minun mielestäni hyvä. Ja eh, jatketaan eh, maksamalla. Eh, eli on sella, nämä kulut, joita ei enää tule Isossa Britanniassa. Voitaisiin miettiä, että aivan ensi vaiheessa nämä puuttuvat 10 miljardia. Katsotaan, että ne tulevat uusista omista varoista tai niiden koosteesta. Tällä tavoin meidän ei eh, tarvitsisi enää eh, rasittaa kansallisia budjetteja ja niiden maksuosuuksia. Ja sitten eh, vielä kysymys. Nämä lähteet niillä saattaa olla jonkinnäköinen paino. Sopisiko parlamenteille että nämä tulot, jotka tulevat eurooppalaista politiikan aloista, esimerkiksi kilpailupolitiikka, kilpailusäännöt, on tiettyjä sakkoja, jotka seuraavat tuomioistuimen päätöksestä. Onko oikeutettua, että tämä tuotto, eli nämä sakot, jotka liittyvät Euroopan politiikan noudattamiseen, ne tulisivat sitten Euroopan unionin budjettiin. Meillä on uusi ennakkolupamenettely tulossa, aivan kuten Yhdysvalloissa, ja tässä pitää maksaa ja äh, niiden, joiden pitää maksaa äh, tätä äh, kokonaisuutta hallitaan sitten EU-sta. Voitaanko nämä varat ohjata sitten EUn budjettiin? Jos meillä on tämän tyyppinen periaate, niin joka kerta kun meillä on jotakin tiettyä erityisalan politiikkaa, ja siitä tulevia tuloja. Se tulee Euroopan unionin budjettiin sitten. Tässä on tiettyjä kysymyksiä, joissa voidaan tehdä siis säästöjä. Kiitoksia. Ei, se siinä on seuraavaksi vuorossa puhujana. Hän on Puolan parlamentin jäsen ja hän on eh, julkisten varojen valiokunnan puheenjohtaja, ECRn jäsen. Kiitos, kiitos mahdollisuudesta voida osallistua tähän varsin mielenkiintoiseen luontoiseen keskusteluun. Käyty keskustelu on jo osoittanut sen, kuinka paljon täällä Euroopan parlamentissa on tehty asiantiimolta töitä ja kiitokset myöskin korkean tason ryhmälle, sen puheenjohtaja herra Montille ja muille eh, kovasta työstä. Monet eh, loppuraportin päätelmistä ansaitsevat tuen, kuten esimerkiksi tämä alennusasia, nykyinen omat varat ja tulojärjestelmä, sitä tulee tehdä mahdollisimman selkeä, koska kansalaiset mielellään haluaisivat ymmärtää ja tietää, miten Euroopan unionin budjetti saadaan kasaan. Se on tärkeä ydin Euroopan unionia. On erittäin tärkeää, että nämä asiat hoidetaan selkeästi ja avoimesti. Kun puhutaan omista varoista ja muista tulolähteistä, on erittäin tärkeää, että emme unohda tiettyjä perusperiaatteita. Ensinnäkin finanssitransaktiovero on asia, jota tässä yhteydessä voi olla syytä tarkastella, mutta sitten kun puhutaan hiiliverosta, niin sitä on tarkasteltava vielä lähemmin ja huomioitava riittävän huolella asian liittyvät aspektit. Kaiken kaikkihan tässä puhutaan Euroopan unionin talouden kokonaiskilpailukyvystä. Esiin nostettiin se seikka, että solidaarisuus muodostaa Euroopan unionin toiminnan selkärangan, mutta kuitenkin Euroopan unionin kansalaiset elävät varsin erityyppisissä oloissa. Elintasossa on suurta eroa. Esimerkiksi Puolassa hiilen merkitys energialähteenä edelleenkin on merkittävä. On pidettävä huoli siitä, että nyt valitut ratkaisut eivät jossain vaiheessa kolahdu, kolahda omaan nilkkaan sillä jos jo tehdään päätöksiä, eh, jotka ovat haitallisia tai hankalia jonkun maan kannalta, niin maa varmasti ehdottaa sitten hyvitysjärjestelyä, Jos niistä kokonaan luovutaan, niin tilanne on hankala. Ja kun puhutaan ympäristöpoliittisista kysymyksistä, niin silloin kuvan tulevat mukaan myöskin kolmannet maat. Ja jos tällä tavalla halutaan edetä, niin voitaisiin ehkä tarkastella eh, mahdollisuutta eh, huomioida myöskin eh, tullimaksut. Eli näissä kysymyksissä meidän on oltava riittävän varovaisia. Niin, hiiliverot, onko niillä sitten mitään rajoja? Ja sitten François Marc, senaattori Ranskan senaatista. Hän on valtiovarainvaliokunnassa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää tietenkin puhujia, jotka ovat kertoneet meille suuntaviivoista tässä korkean tason työryhmän raportissa. Olen tyytyväinen niin huomioihin, joiden mukaan meillä on tietty konsensus sekä diagnostiikasta että suuntaviivoista ajatellen tulevaisuutta, jotta voidaan uudistaa Euroopan unionin omia varoja. Eh, mutta eh, kun tämä nyt julkistetaan ja sitten eh, päästään itse asiaan, niin siinä menee kyllä aikaa. Ensinnäkin mitä tulee sisältöön, tässä aikeet tietenkin ovat hyvin kiitettäviä, koska tässä halutaan saada enemmän aikaan Eurooppa-tasolla ja saada aikaan säästöjä kansallisella tasolla. Mehän voimme olla vain tyytyväisiä tällaisiin, tällaisista aikeista, mutta kun sanottiin, että saadaan paremmin suunnattua toimintaa tällaisiin eurooppalaisen lisäarvon politiikan aloihin. Tässä voidaan miettiä, mitkä ovat nämä ohjelmat, joiden puitteissa saadaan aikaan säästöjä. Se ei täsmällisesti tule esiin. Sitten muutama tekninen kysymys. Nyt meitä huolestuttaa ennakoitavuus ajatellen kansallisia maksuja. Esimerkiksi Ranskan osalta voidaan todeta, että 2013 2 miljardia euroa enemmän kuin suunniteltiin ja ne muina vuosina eh, miljardi tai puolitoista miljardia vähemmän eh, valtavasti eroa. Eh, eli ennakoitavuus helpottaisi budjettityöskentelyä jäsenvaltioissa ja tällä tavoin pitäisi tämä ottaa huomioon tavoitteissa. Ja tietenkin äh, tämä oikeudenmukainen, äh, oikeudenmukaisuus äh, maksujen ja saamapuolen osalta. Tietenkin meidän pitää kaikkien miettiä, millaisia lisänäkökohtia voidaan saada mukaan, jotta voidaan paremmin selittää meidän toimemme Eurooppa-tasolla kansalaisille – ja tässä mielessä onko komissiolla ja Euroopan parlamentilla tulossa äh, tässä suhteessa mitään uutta 2017? Millaisia indikaattoreita, merkittäviä indikaattoreita voidaan tässä ajatella, jotta voidaan äh, laajentaa analyysiä ja äh, tällä tavoin suuren yleisön silmissä ähm, olemme tehokkaampia – kun puhutaan eh, Euroopan unionin budjetin rahoittamisesta ja siitä koituvista hyödyistä. Ja sitten herra Kalfin ehkä voi eh, vastata, koska herra Lamasuur lähti. Korkeatason eh, työryhmän raportti, siinä ei ole otettu esiin sellaista veroa, jossa olisi tieliikenne lähteenä, eli eurovinjetti. Tämä, tai sitten nämä lentoliikenteen vero. Mm, haluaisin tietää, minkä tähden nämä on sivuutettu. Onko kyse poliittisista vai teknisistä motiiveista näissä toimissa? Kiitos. Niin tämä ennakoitavuus, sanoisin siitä, että tässä on äh, maksusitoumusten ja maksujen välillä hiukan vääristymiä. Ja äh, kansallisten parlamenttien osalta nimenomaan maksuista äh, äänestetään ja me äänestämme taas maksusitoumuksista 157 miljardia esimerkiksi 2017 ja 130 miljardia ovat suunnilleen maksut ja olemme todenneet, että maksut maksuja eivät pyydä jäsenvaltiot, ikään kuin olisi joka on myöhästystä näissä sitoumuksista, sitoumuksissa. Ja nyt kysyisin teiltä parlamentin jäseniltä, onko kyse siitä, että tietyillä jäsenvaltioilla on ongelmia, koska tässä ei kateta kaikkia osuuksia jokaisessa budjetissa ikään kuin vetäydytään jäsenvaltioissa, koska ei pystytä täysin täyttämään näitä maksuosuuksia. Onko kyse myös siitä, että nämä tarjouspyynnöt ja tarjouskilpailut ovat hyvin monimutkaisia? Tällaista voimme kysyä. Ja jäsenvaltioissa loppuvuodesta joudutaan palauttamaan näitä varoja, koska ei ole käytetty kaikkia määrärahoja, jotka ovat käytössä. Tämä on todellinen ongelma, koska Eurooppa haluaa rohkaista investointeihin. Ja nyt kun meillä on monivuotiset rahoituskehykset, niin ne eivät käynnistykään. Meillä on siinä jojo-efekti, jonka otti esiin myös herra Pré, Eli monivuotisen rahoituskehyksen alussa on vähän maksuja, mutta sitten monivuotisen kehyksen lopussa on hyvin paljon maksamattomia maksuja. Esimerkiksi 2013-2014 tämä tuli esiin. Ja nyt antaisin puheenvuoron Euroopan parlamentin jäsenellä Vladimir Manka. Hän on SJD-ryhmän jäsen. Kiitos puheenjohtaja. on yhtyä siihen, mitä juuri sanoitte. Kansalliset alijäämät monissakin e, jäsenmaissa ovat taustalla juuri näiden komission mainitsemien maksuviiveiden yhteydessä. Näin syntyy ongelmia, kun puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä ja siihen liittyvästä suunnittelusta. Monesti eh, jäsenmaan taholta saamme kuulla valituksia siitä, että eh, vaaroja ei ole saatu. Kaikki pohjautuu vakauteen, mutta ei sitten käytännössä toimi. Tästä yksi esimerkki. Kolme vuotta sitten asetimme paineita neuvostolle päin ja totesimme, että Frontex-virasto, joka valvoo ulkorajoja, tarvitsee lisärahoitusta ja Frontex totesi, että näin on lisävaroja tarvitaan, mutta sitten neuvosto sanoi, että ei ole mahdollista ja näin jouduttiin todella pahaan tilanteeseen budjetti kolminkertaistettiin, mutta kuitenkin tilanne oli hankala. Tarvitsemme todellakin jonkinlaista muutosta tältä osin Rooman sopimuksiin ja tähän omat varat järjestelyyn. On hyvä, että nyt herra Kalfin, Monti ja muut ovat laatineet tämän loppuraportin korkeatason työryhmän työstä. Ja on oikein hyvä, että tässä loppuraportissa huomioidaan myöskin seikat, jotka liittyvät vihreään budjetointiin EU-sta puhuttaessa. Esimerkiksi päästö tilanteissa olisi erittäin tärkeää, että päästöjä myös verotettaisiin. Tällä tavalla auttaisimme myös omia teollisia yrittäjiämme, koska muutoin jäävät tavallaan kokonaan syrjään markkinoista. Tällä tavalla voisimme käytännössä täytäntöönpana Pariisin sopimusta ja näin tuettaisiin myöskin yhteistä EU-budjettia ja toisaalta toimittaisiin myönteisellä tavalla ympäristöä ajatellen. Kansalaiset ikään kuin ajattelevat, että me vain varastamme varoja kansallista budjeteista suuntaan Eurooppaan päin, mutta ihmiset eivät tiedä sitä, että äh, suuressa määrin nämä varat palautuvat takaisin kansallisesti Eli kannattaa ehkä katsoa, miten toimia ne asiat, joista yhdessä toimittaessa saadaan tehokkuuden kannalta hyötyä. Kannattaa toteuttaa näin. Esimerkiksi 100 miljardia vuodessa olisi mahdollista eh, säästää, jos eh, hankintamenettelyihin mennään yhteisten hankintojen kautta, ja tämä mahdollisuus kannattaisi hyödyntää. Mutta tällöin tarvitaan todellakin järkevää, älykästä eurooppalaista budjettikehystä, sellaista budjettikehystä, eh, jonka ihmisetkin näkevät hyödyllisenä itselleen. Eli tällaista todellakin sujuvaa varainhoitoa. Kiitoksia, hyvä kollega. Ja nyt sitten edustajien puheenvuoropyynnöt on käyty läpi, ellei muita puheenvuoropyyntöjä ole, joten pyytäisinkin, että herra Kalfin esittäisi omat kannanottonsa, varsinkin siihen, mitä asiantuntijat täällä sanoivat. Ja tässä voitte vastata myös edustajien kysymyksiin. Kertokaa vain siellä, jos haluatte puheenvuoron, niin kertokaa kuka olette. No niin, puheenvuoro vielä Jörgen Anderssonilta. Hän on Ruotsin parlamentin jäsen valtiovarainvaliokunnasta ja hän on EPP-ryhmästä. Olkaa hyvä. Ja, ah, Tack så mycket. Jag... Kiitos minä luulen, että täällä useampi haluaa vielä puhua, joten minulla ei ollut kiirettä tuoda tätä lappusta, niin pyydän anteeksi. Minun täytyy ehkäpä kuitenkin sanoa jotain, koska Ruotsia, eh, Ruotsilla on usein hieman erilainen näkemys tästä kysymyksestä, mutta sehän on tunnettua, enkä ajatellut sitten lähteä sitä yksityiskohtaisesti käsittelemään. Ei tässä ole kysymys siitä, että me vastustaisimme sinällään EU-projektia, vaan päinvastoin. Meistä on erittäin tärkeää, että EU jatkossakin toimii ja että meillä on yhtenäinen EU ja että toimimme yhdessä EUn roolin vahvistamiseksi maailman taloudessa ja maailman politiikassa. Haluaisin myös sanoa, että kun me puhumme sitä, että olemme skeptisiä omien varojen suhteen ja että se johtuisi siitä, että meillä olisi jotain omia intressejä siinä. Päinvastoin, näin ei ole. Jokuhan täällä mainitsi Ruotsin hyvänä esimerkkinä ei kovinkaan immartelevassa yhteydessä, jos, eli siis kysymys siitä, että Ruotsilla on maailman korkeimmat verot ja että me olemme menestyneet sen vuoksi. No, minä olen kyllä hieman eri mieltä, ei tuollaista johtopäätöstä niinkään voi vetää, vaan voisi sanoa, että me olemme menestyneet vaikkakin meillä on korkeat verot. Minusta on muita asioita, joita pitäisi katsoa ja, ja josta voisi ottaa oppia oppia, kun puhutaan Ruotsista. Koska kysymys on aika lailla vastakkaisesta asiasta ajatellen sitä, mikä kehitys on ollut maailmalla ja EU:ssa. Me sulkeudumme, suhtaudumme protektionistisesti, vetäydymme tavallaan tuonne omaan kuoppaamme. Eli sen vuoksi pitäisi katsoa tätä Ruotsin avoimuutta. Ruotsi on ollut aina avoin äh, vapaakaupan suhteen, äh, sisämarkkinoiden suhteen ja siitä, että me haluamme jakaa hyvinvointia ja vaurautta. Siitähän siinä on kysymys. Ruotsissa on koko ajan tehty äh, rakennemuutoksia teollisuudessa ja me olemme hyötyneet siitä. Joskus saa sellaisen käsityksen, että ihmiset uskovat liikaa siihen, mitä EUn budjetilla voidaan tehdä. Nythän on niin, että EUn budjetti on maks yksi prosentti kokonaisbudjetista koska se on hyvin äh, monimutkaista, kun on kaiken näköisiä alennuksia ja äh, korjauksia ja niin edelleen. Eli siis EUn budjetti on vain yksi prosentti EUn Euroopan taloudesta. Joten on ihan turha kuvitella, että me tällä budjetilla voimme ratkaista kaikki ongelmat. On muita asioita, joita on mietittävä. Meidän on mietittävä, miten saamme käyntiin kasvun, miten me saamme talouden lentoon, miten me saamme sen kasvuun alhaalta ylöspäin jos äh, lähdetään lisäämään byrokratiaa ja, ja vaikeuttamaan taloutta, ei se ole ratkaisu. Ei sillä löydetä mitään uusia asioita, ei sillä löydetä mitään uusia alkuja. Kyllähän ratkaisun täytyy olla se, että ihmiset, kansalaiset saavat hyötyä siitä, mitä me teemme. Ja eh, ehkäpä saisivat vähemmän byrokratiaakin. Ja se, että me myös äh, suhtautuisimme myönteisesti toistemme äh, näkemyksiin, koska valitsi nyt sitten minkä veron tahansa siitä, mitä täällä mainittiin, niin se tulee vaikuttamaan eri tavalla eri maihin. Ja sitä täytyy kunnioittaa. Koska äh, jos on jokin tietty vero, se vaikuttaa yhteen maahan, finanssitransaktiovero toiseen maahan ja kaikkiin eri tavalla. Eli siis meidän täytyy ymmärtää se, että Eurooppa on erilainen ja meidän täytyy hyväksyä meidän erilaisuutemme. Minun on vaikeaa nähdä, miten tilanne voisi yksinkertaistua siitä, että olisi tällainen yhteinen vero. Enkä minä voi ymmärtää, etteikö meillä olisi intressiä lisätä tuloja. Yhtäältä sanotaan, että meillä on on oltava enemmän joustavuutta, meidän on ratkaistava uusia asioita, meillä pitää olla lisää varoja, jotta voimme selvitä haasteista tulevaisuudessa. Eli kaikki puhuu sen puolesta, että halutaan lisätä verotaakkaa. Ja kaikki puhuu sitä vastaan, että äh, me haluaisimme äh, enemmän valtaa keskitetysti, ei kansalaisten näkökulmasta. Eli sanotaan yhtä, mutta tarkoitetaan jotain ihan muuta. Ja minusta tämä on aika kuvaavaa. On rakenteita, jotka johtavat siihen, että meidän täytyy miettiä, millä tavalla me puhumme kansalaisille, millä tavalla me luomme lisäarvoa, mitä meidän tulee ratkaista, mikä EU-projekti on, mikä on meidän tehtävämme. Joten minusta on hyvin tärkeää, että olemme selkeitä, on tärkeää, että on avoimuutta. On tärkeää, että meillä on EU-projekti, joka on kansalaisten ja kansalaisille. Ja kaiken tämän takana me seisomme. Mutta kaikki ei aina kulje käsi kädessä sen mukaan, mitä sanoo ja mitä tarkoittaa. Ja sitten ihan henkilökohtainen näkemys. Minä uskon, että meillä on hyvin paljon tehtävää ja toivon, että voimme olla yhtenäisiä EU-projektissa. Toivon, että löydämme keinoja vahvistaa Euroopan kilpailukykyä, koska siitä tässä on kysymys. Ja jos me saamme kasvun käyntiin, niin silloinhan luonnollisesti myös EUn budjetti kasvaa samaa vauhtia. Paras tapa saada enemmän rahaa EUn budjettiin on se, että kaikissa maissa saadaan aikaan kasvua koska se on EUn budjetin veropohja. Ja meidän tulisi keskittyä enemmän siihen, että luomme kasvua kuin että yritämme haalia lisää rahaa EUn budjettiin. Kiitos. Hello. Kiitoksia. sur les, propos exposés Merci, Monsieur le Président. Euh, and I would like to thank, uh, uh Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia osallistujia. Muutama kuukausi sitten pidettiin konferenssi, joka raportti oli vielä valmis, mutta jossa tarkasteltiin näitä samantyyppisiä kysymyksiä, Euroopan talousarvioon liittyviä kysymyksiä. Ja minua hieman yllätti, mandaatti ja vaikutelma on tämänkin päivän osalta sikäli hyvä, että vaikuttaa siltä, että on olemassa nyt tilaa tietynlaiselle konsensukselle ja nykybudjetti ei siis ole tyydyttävä, ei kansallisille parlamentille, ei Euroopan parlamentille, mutta tämä ei ole toimielinten kysymys, vaan me kaikki kannamme vastuun siitä, että meidän tulee valvoa veromaksajien varojen käyttöä ja talousarvion parantaminen, tehostaminen, avoimemmaksi saattaminen ja joustavoittaminen ovat kysymyksiä, joita todella on tarkasteltava vielä lähemmin tulevaisuudessa. Ja toivottavasti sitten päästään yhteisymmärrykseen siitä, mitä kannattaa muuttaa. Raportissamme ehdottimme tällaista, että laivoista budjettia tulisi muuttaa ja tarkastella myös sitä, miten muutokset tulisi toteuttaa. No, tähän on monta erilaista mahdollisuutta, kun esimerkiksi puhutaan omat varat tulolähteistä näistä hyvissä alustuksissa, joita kuulimme, saimme jo kuulla erilaisista muutoksen mahdollisuuksista useassa yhteydessä, Monti-ryhmän työn yhteydessä. Kuulimme vastaavanlaisia alustuksia ja pyrimme nämä seikat todella myöskin huomioimaan. Mutta pohjimmainen logiikka kuitenkin liittyy siihen, että emme ehdotamme mahdollisuuksia, mahdollisuuksia uusille omien varojen lähteille, minkä tyyppinen kori saattaisi kyseeseen tulla. Ja sitten lähemmin näitä asioita on tarkasteltava vielä muilla tahoilla. Järkevintä varmasti olisi mennä tällaiseen koripohjaiseen lähestymistapaan. Sillä tavalla huomioitaisiin parhaiten eri jäsenmaiden kannalta myöskin asiat. Ja korin tulee olla myös sellainen, eh, joka huomioi hyvin sen lisäarvon, jota se tuo unionille ja huomioi nimenomaan unionin kannalta katsottuna tarvittavat seikat. Ja ehdotuksen on tarkoitus nämä seikat todellakin ottaa mukaan. Ja sitten erityiset lähteet, mahdolliset eh, eh, verotukselliset menettelyt, Eh, senaattori Van puheenvuorossaan kommentoi juuri tätä. Tämä asia tässä vaiheessa on vielä auki. Eri lähteistä voidaan keskustella ja niiden mahdollisista yhdistelmistä myös. Sitten vielä esitettyihin kysymyksiin lyhyesti. Kuten herra Stani totesi, tarvitaan selkeät indikaattorit, kun tarkastellaan tulojen ja menojen eh, välistä suhtaan. Eh, nettobalanssia ei voi eh, suoraan arvioida. Mikään jäsenmästä ei erityisesti tai eri lailla kuin muut hyödy mm, unionin budjetista. Ja Puolan osalta voidaan todeta, että silloin kun investoi infrastruktuurin eh, Puolassa, niin puolet rahoituksesta eh, suunnilleen tulee Saksasta, eh, mutta tällä tavalla kun tehdään tasearvioita. Tilannetta ei voi huomioida, jos esimerkiksi Rotterdamin satamahankkeesta on kyse, e, niin tietysti tällöin puhutaan sisämarkkinahankkeesta ja juuri sen vuoksi kyseinen satama e, saa erilaisia tukea, siinä käytetään erilaista teknologiaa. Eli tässä on katsottava e, miten nämä asiat arvioidaan, mutta varsin hankala on tehdä selkeitä laskelmia siitä, kuinka paljon maksaa ja kuinka paljon sitten saa hyötyä unionin budjetista. Mutta näistä asioista on keskusteltava. On erittäin tärkeää, että kansalaiset tietävät, mitä he saavat Euroopan unionilta. Tietysti on tärkeää, että he myöskin tietävät sen, miten paljon tämä kaikki heille maksaa. Ja tässä raportissa nyt päädyttiin sellaisen lähestymistapaan, että emme mene arvioimaan budjetin suuruutta. Ja tähän päädyimme seuraavasta syystä. Kun puhutaan Euroopan julkisesta rahoituksesta, muutoksia tulee tapahtumaan. Ja yksi muutoksista liittyy mahdolliseen euroaluebudjettiin ja mahdollisiin muihin rahoitusvälineisiin, joita tarvitaan yhtenäisvaluutan säilyttämiseksi. Eli emme lähde ennakoimaan tulevaa Tähän asiaan liittyy monenlaisia ehdotuksia, mutta selvää on, että nykyjärjestelmällä on riittävän vakaa. Eli julkisten varojen käyttöön emme puutu tässä asiassa yksityiskohtaisesti eikä kannata ehkä lähemmin tarkastella yksittäistä välinen osalta tässä vaiheessa tätä ehdotusta. Ja sama pätee myöskin mahdollisiin joukkovelkakirjoihin ja velanottoon määritelmän mukaisesti velkaan pohjautuva rahoittaminen ei käy päinsä EU-budjetista puhuttaessa. Sitten on olemassa muita välineitä, joita euroalueella on käytetty taloudellisen ja rahoituksellisen vakauden säilyttämiseksi, mutta näihin kysymyksiin vielä on palattava erikseen jotta saamme selkeän kokonaiskuvan siitä, miten julkisen talouden rahoitus hoituu ja miten sitten mahdollinen eurobudjetti toteutuisi, jos halutaan tältä pohjalta mahdollistaa nopea, nopeat rahoitusmenettelyt. Olisiko tällainen e, kehys hyödyllinen? ja minkälaisessa yhteydessä ne olisivat sitten toisiinsa. Brockman esitti mielenkiintoisia kysymyksiä ja huomioita. No, näitä on vielä tarkasteltava, mutta sitten kun puhutaan ähm, joustavuudesta äh, rahoituskehyksen yhteydessä, on tärkeää, ettei mennä nyt yhdestä ääripäästä toiseen. Seitsemän vuoden kausi on valittu juuri siksi, että halutaan mahdollistaa eri sektoreilla maataloudessa äh, ja näissä tärkeissä pilareissa pitkän aikavälin suunnittelu niin ja jos lähestymis- tai viiteajanjakso olisi lyhyempi, niin horisontti ikään kuin kutistuisi. Eli joustavuutta kyllä tarvitaan, mutta toisaalta myöskin ennakoitavuutta. Nämä ovat molemmat tärkeitä, kun EU-budjetista puhutaan ja varmasti asiasta tullaan keskustelemaan, kun seuraava rahoituskehys otetaan esiin. Lamansur viittasi ulkosuhdehallinton ja viittasi myöskin näihin lisäkustannuksiin ja toisaalta sitten ei alenneta eh, diplomaattipalveluiden kustannuksia jäsenmaatasolla. No oman maani osalta mm, Kyllä, tiedän mikä on tilanne. En tiedä mikä maa luopuu omasta diplomaattisesta toiminnastaan, mutta toisaalta ulkosuhdehallinnon tarkoitus on hoitaa näitä hankalia mm, tehtäviä. Ah, Eurooppahan on eh, diplomaattien hallussa. But, uh, uh, but there is something which is... Mutta tähän liittyy eräs tärkeä seikka, eli konsulipalvelut. Ja tämä hankala ja vaativa diplomaattipalvelujen tehtävä. Meillä on yhteiset viisumijärjestelyt, meillä on olemassa yhteiset järjestelyt, mutta ulkosuudenhallinto sanoi, että näihin konsulipalveluihin me emme mene, vaan ne hoidetaan konsulitasolla. Ja tämä on ehkä yksi tapa edetä, jos halutaan todella saattaa uutta toimintaa EU-tasolle. hyviä kysymyksiä. Saimme täällä kuulla, herra Debrem myöskin kysyi näistä eh, eh, kilpailusakkomenettelyissä, eh, olisiko ne huomioitava yhteisöbudjetissa vai kansallisissa talousarvioissa? Tärkeä kysymys, johon varmasti vielä on syytä palata. konsensuspohja, 50 prosenttia omat ö, varat menettelyssä ö, koripohjaisesti hoidettuna. No, tähän ei voi vielä esittää vastausta. Tämän vuoden puolella äh, komissio lähtee asioita tarkastelemaan ja vuoden loppuun mennessä siltä tullaan saamaan luonnos seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Eli keskusteluja todellakin nyt ryhdytään käymään, äh, erilaisia analyysejä ja simulaatioita toteuttamaan, jotta saadaan sitten äh, mahdollisimman hyvä esitys. Niin, äh, äh, puheenjohtaja, te vastasitte näihin äh, huomioihin ajatellen budjetin ennakoitavuutta, mutta halusin lisätä tähän vain sen, että sen lisäksi, että, että meillä on maksut ja maksusitoumukset ja niiden välinen ero, niin on myös toinen seikka, joka tapahtui Ranskassa 2013 ja Ranska piti maksaa kaksi miljardia tosiaankin ja tässä vaarana oli se, että maassa eh, jouduttiin eh, eurooppalaisen ohjausjakson mekanismin mukaisesti rangaistuksi, koska vaje kasvaa ja vaje kasvaa sen tähden, että Ranskan piti maksaa oma osuutensa Eurooppa-budjettiin. nyt tarvitaan lisäkoordinaatiota ajatellen budjettiosuuksia ja Euroopan budjetin rahoitusta. Kyse ei ole pelkästään maksuista ja maksusitoumuksista. Kyse on siitä, että jäsenvaltioilla ei ole mahdollisuutta mitenkään hallinnoida näitä varoja. Siellä ei ole Euroopan komissio, sillä ei ole Euroopan komissiossa varainhallintoa. Ja sitten toinen asia, joka pitäisi minun mielestäni muuttaa, jos katsotaan menettelyä, millainen luku tulee Ranskan budjettiin ajatellen Euroopan unionin maksuosuutta. Tämä on siis ajatellen seuraavaa vuotta ja valtiovarainministerit sanovat, että tässä ollaan liian optimistisia, vähennetään. Ja sitten mietitään, että miten vähennetään, koska komissio pitää tietää, mitkä ovat seuraavan vuoden tarpeet, mutta valtiovarainministerit päättävät, että laitetaan vähemmän budjettiin. Ja loppujen lopuksi on sellaisia sitoumuksia, joita pitää maksaa, laskutkin pitää maksaa. Eli tulee näitä lisäkuluja, joita tulee keskellä vuotta – ja niitä on hyvin, ne ovat hyvin vaikeita ajatellen kansallista budjettia. Nyt budjetti, Euroopan budjetin kanssa pitäisi koordinoida kansallisia budjetteja ja tästä, tätä pitäisi miettiä vielä kerran puheenjohtaja. Tässä siis tuli varmasti vastattua enimmäkseen kysymyksiin. Ja sitten seuraavaksi rouvat Adolfia Nerodova. heidän alustuksensa olivat hyvin valaisevia. Arvostimme niitä kovasti. Voisitteko kommentoida tätä keskustelua? Um, into... Muutama kommentti. Jos katsotaan, mitä EUn budjetilla voidaan saada aikaiseksi ja mitä sillä jo on saatu aikaiseksi kansalaisten voimistamiseksi, meillä on suuri mahdollisuus katsoa tulopuolta. Ja siksi minä vahvasti uskon siihen, että EU jatkaa työtään vihreiden omien varojen parissa. Jos katselemme tätä suurta investointikuilua, joka meillä on Euroopassa ja joka tavallaan ylläpitää markkinahäiriöitä, niin minä uskon, että EUsta voi tulla ainutlaatainen ja siitä voi tulla kaikkein kilpailukykyisin taloudellinen blokki. Joten pyytäisin teitä ihan yksinkertaisesti vain tarkastelemaan vihreiden omien varojen positiivisia puolia. Tiedän, että teidän työnne on, on hankalaa. Ei ole todellakaan seksikästä puhua EU-budjetista, varsinkaan tässä Brexit-ilmapiirissä. Mutta kuitenkin täällä oli paljon argumentteja sen puolesta ja meidän raporttimme taatusti voi auttaa sinä. Toivotan hyvää onnea matkaan ja autamme teitä. Madame Nerudova. Jarova Nerudova. Ja Mike. Samansuuntaisia kommentteja myös minulta. Katsoisin, että on syytä keskittyä siihen, että kurotaan umpeen nämä eh, kestävyysaukot eh, ja on katsottava, miten EU-strategiat voidaan yhdistää EU-budjettikehykseen. Kiitoksia. Tällä tavoin me pääsimme eh, päätökseen tässä meidän kokouksessamme. Ja kyse oli nimenomaan Montin raportin seurannasta. Kiitos kaikkia, jotka osallistuivat keskusteluun kaikkia puhujia, herra Lamasuura, Kalfina, komission jäsen Oettinger ja sitten asiantuntijat Adolfia Nerudova. Minua kovasti ilahdutti tämä suuri konsensus eri osapuolten välillä. Kaikki varmasti tunnustavat, että me olemme budjettisyklin loppuvaiheessa ja Euroopan unionin budjetti, koska sillä on omia eh, omia eh, sitoumuksiaan. Se eh, tulee seitsemän vuoden monivuotiseen rahoituskehykseen ja se on hyvin jäykkä. Euroopan parlamentti on tässä äh, keskustelemassa ainoastaan menoista eikä tulopuolesta. Ja sitten äh, valtioiden hallitusten päämiehet äh, löytävät kaikenlaisia järjestelyjä ja alennuksia, jotta voivat sitten miettiä näitä mahdollisia tulonlähteitä. Tämä on siis hyvin hankala tilanne ja olemme nähneet, että koska joustoa ei ole, tulee jotakin odottamatonta, niin siinä tapauksessa meidän pitää moninkertaistaa nämä budjettisatelliitit ja rahoitusvälineet ja niillä ei ole parlamentaarista palvontaa, ei Euroopan parlamentin eikä kansallisten parlamenttien. Ja e, Euroopan rahoitusvakaus ajatellen euroaluetta. Sitä eivät valvo kansalliset parlamentit eikä Euroopan parlamenttikaan. Se on siis parlamentaarisen valvonnan ulkopuolella nyt tällainen budjetti, jota on vaikea ja mahdoton selittää Euroopan kansalaisille. Voiko Eurooppa jatkaa tähän tyyliin? Ei varmastikaan, äh, koska silloin kun kriisejä tulee, kaikki miettivät, mitä Eurooppa tekee ja tilanne on sellainen, että Eurooppa on tällä hetkellä vaarassa ja kun järjestetään äh, kansanäänestys siitä, että jäädäänkö Eurooppaan vai ei, niin voidaan sanoa, että varmasti löytyy argumentteja, äh, joita jotka puoltavat, että, että tosiaankin halutaan poistua Euroopasta. Kyse on poliittisesta tahdosta, siitä mitä haluamme tehdä yhdessä. Ja nyt on nähtävissä, nähtävissä, että tässä yritetään puuttua yksityiskohtiin ja hankala on suhde parlamentin ja neuvoston välillä. Neuvosto sanoo, että nyt on onnistuttu vähentämään Euroopan menoja se ei kuitenkaan tee Euroopan unionista sen suositumpaa. Tässä pitää tehdä eroa myös Euroopan unionin ja euroalueen välillä, koska tulevaisuudessa ehkä on 27 jäsenvaltiota. Ja Eurooppa eh, tai euroalue vaatii eh, tiettyä solidaarisuutta eh, Euroopan yhteinen, ää, äh, yhteiset Kyse eh, on nimenomaan euroalueesta ja silloin äh, tarvitaan 60 miljardia. Silloin äh, teidän pitää saada nämä määrärahat budjetteihinne. Eh, sama on vaatimus silloin, kun pitää antaa takeita sille, että Euroopan rahoitusvakausväline toimii ja euroalueen euroalue nimenomaan takaa tämän. Sitten Brexit. Voimme tällä kautta, tätä kautta lopettaa ne maksualennukset. Tässä on annettu alennuksia Eurooppa-neuvostojen yhteydessä. Ja sitten tästä tulee huutokauppaa ja sitten saadaan aikaan alennus. Tätä on mahdoton ymmärtää ja se aiheuttaa myös demokraattisen oikeutuksen ongelman. Sitten omat varat. Kyse on siitä, että äh, pitää olla enemmän omia varoja, äh, että maksuosuudet äh, pienenevät, mutta se ei tarkoita, nämä ovat varat, eivät tarkoita mitään lisävaroja. Omat varat voivat olla joko herra Döpreen ehdotuksen mukaisesti tietyt maksuosuudet ja jos nyt saadaan aikaan sitten hiiliveroja tai tiettyjä veroja, jotka kohdistuvat Euroopan budjettiin, saattaa olla, että niistä tulee vain raskauttavia lisämenoja. Ja siinä tapauksessa pitää esittää helpotuksia. Kalfin äh, otti esiin, että vähennetään äh, paikallistasolla, kansallisella tasolla näitä veroja, äh, mutta tämä ei siis tarkoita mitään lisävaroja, nämä omat varat. Ja myös Euroopan keskuspankin maksama osinko eri kansallisille keskuspankeille, jotka sitten maksavat kansallisiin budjetteihin. Ja eh, siinä eh, voidaan kuvitella, että tämä menee suoraan sitten Euroopan unionin budjettiin eh, ja tätä kautta ne osuu. Mutta jos mennään nyt sitten suoraan Euroopan unionin budjettiin, tässä voitaisiin päästä tästä Eh, niin sanotusta oikeudenmukaisesta maksuosuudesta. Ja sitten eh, kulupuoli eh, on tärkeää, että meillä on tietty korrelaatio resurssien ja kulujen välillä ja kulut vastaavat eurooppalaista yhteistä hyvää, onpa kyse sitten ympäristöstä tai energiasta tai sisämarkkinoista meidän pitää vastaisuudessa saada aikaan budjetti, joka puhuttelee eurooppalaisia ja joka ottaa esiin toimintamme Eurooppa-tasolla. Sitten joustosta puhuttiin myös seitsemän vuoden budjetti. Voiko siinä olla joustaa? Se on hyvin vaikeaa, varsinkin noin 60 prosenttia eh, lähteä takaisin eh, jäsenmaihin eh, kohesiorahastojen ja maatalouspolitiikan myötä ja solidaarisuuden myötä. Voitaisiinko yksinkertaista eurooppalaisia ohjelmia? Ne ovat hyvin monimutkaisia ja se on hyvin hankala sykli, koska ensimmäisinä vuosina monivuotisessa rahoituskehyksessä ei ei tosiaankaan vielä äh, lähdetä maksuihin, koska pitää ottaa käyttöön uudet järjestelmät. Minun mielestäni on hyvin tärkeää, että eurooppalaiset jäsenvaltiot äh, ja äh, parlamentit sopivat se, mitä sovitaan, että mitä otetaan mukaan budjettiin ja mitä halutaan tehdä Euroopalla. Eikö mm, olisi ja toimivaltuuksia, jotka ovat hyvin vaikeita kansallisella tasolla, ja niitä ehkä haluttaisiin siirtää Eurooppa-tasolle. Tämä on todellinen keskustelun aihe, ja eh, sitä pitää keskustella myös eh, jäsenvaltioissa. Erittäin tärkeää mielestäni on se, että meillä on kiinteämmät suhteet kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Me voimme nähdä, että nämä kysymykset ovat kiinni toisissaan. Ei voida toimia Eurooppa-tasolla, jos ei saada määrärahoja kansalliselta tasolta, joten olisi tärkeää, että tapaisimme useammin niin, että meillä olisi kokouksia, kuten tänäänkin ja kuten meillä on ollut jo useamman vuoden. Ehkä saisimme aikaan yhteisiä päätöslauselmia ja niistä voitaisiin keskustella sekä Euroopan parlamentissa että kansallisissa parlamenteissa. Haluan kiittää teitä kaikkia voimme miettiä, ovatko diplomaatit valmiit jakamaan näitä keinoja. Mutta tämä herra Kalfinin kysymys, kyse on poliittisesta tahdosta ja me olemme parlamentti, te olette kansallisia parlamentteja. Mitä me haluamme tehdä? Nyt on aika vastata tähän selkeästi. Meillä on tietenkin oikeusperusta myös, mutta ennen kaikkea poliittinen tahto ja poliittinen näkemys on tärkeä se on meidän äh, asiamme ytimessä, se on meidän vastuullamme. Kiitoksia osallistumisestanne. Meillä on lounassa kello 12.45 alkaen, eikä kello 13, niin kuin ensin piti olla. Me tapaamme PHS ensimmäisessä kerroksessa Joudi Menudin alueella. Ja sitten täysistuntosali on kolmannessa kerroksessa. Siellä kello 15 alkaen iltapäivän keskustelut täysistunnossa. Ja sitten puhutaan kansallisesta talouspolitiikasta ja parhaista käytännöistä. Kiitoksia teille. Tämä kokous päättyy.